Kollegi, buongiorno, scusate il ritardo. Hyvää huomenta kollegat ja pyydän anteeksi, että olen myöhässä. te aloittaa heti meidän viimeinen työkokouksemme ennen kesätaukoa. Jos ei kukaan vastusta, niin hyväksymme 18. kesäkuuta pidettyyn kokouksen pöytäkirjan. Ja se on sitten näin merkitty asiakirjoihin. Kukaan ei vastusta. Hyvä. Ja muistan, että tämä on myöskin webstreamin kautta kuultava kokous parlamentissa. Mennään saman tien kohtaan neljä. Esittelijä edustaja Jakoliino on esittänyt meille jo oman ehdotuksensa viime kokouksessa 18. kesäkuuta ja tänään tähän on esitetty aikamoinen määrä yli 300 tarkistusta – joten pyydän kollegoita tämän kokouksen yhteydessä katsomaan näitä asioita. Ehkä päästäisiin vähän eteenpäin näiden tarkistusten suhteen. Ja tänään käydään keskustelua tarkistuksesta, keskustelua 392 tarkistuksesta, jotta paremmin ymmärrämme eri kollegoiden kannat, jotka ovat tehneet tarkistuksia. Joten annan saman tien puheenvuoron edustaja Jakolinnolle kolme minuuttia. Tämän jälkeen sitten puheenvuorot antaa koordinaattoreille tämän jälkeen. Ole hyvä. Kiitoksia. Puheenjohtaja, kuten muistitte juuri, meillä on ollut tässä paljon kiinnosta tähän aiheeseen, siis 392 tarkistusta ovat tulleet tähän tässä vaiheessa. Joten tämä osoittaa se, kuinka olette olleet kiinnostuneita tästä ja osallistuneet tähän näihin kokouksiin. Ja Tietenkin tämä koskee myös kaikkia tämä tämän takia mielenkiintoinen asia. Ja tämä puolivälin mietintö, johon on tehty sitten 77 kompromissitarkistusta. Ja tietenkin kaikki ryhmät ovat olleet valmiita tekemään näitä. Näin. On pystytty valmistelemaan tätä asiaa sitten kesäkuun täysistuntoa varten. Ja kiitän tässä myöskin sihteeristöjä ja koordinaattoreja ja eri ryhmiä, jotka ovat olleet valmiita auttamaan tässä työssä ja saaneet tätä asiaa joka on konkreettisesti tärkeänä. No, mennään sitten katsomaan tarkistuksia. Tarkistukset, joita on jätetty tähän, niissä katsotaan tiettyjä asioita aika positiivisesti. Pyritään parantamaan lopputulosta ja pyritään tekemään tästä hyödyllisempi poliisi- ja tutkintaviranomaisille ja jäsenvaltioille. Ja joissain tapauksissa on ehkä jopa toistaviakin tarkistuksia, jossa, tai et, mitkä eivät sitten lisää mitään uutta tähän tehtyyn työhön. Totta kai olen valmis tekemään ryhmien kanssa kompromissitarkistuksia, jotta voidaan vetää yhteen hieman näitä asioita. Ja asia yhden yhteyden yhteenvetämiseen haluaisin mainita vielä, että tämä puolivälin mietintö, niin tietenkin tässä on hyvin näkyvissä, että tämä on yleinen ja kuitenkin hyvin tärkeä mietintö. ja todellakin järjestetyn rikollisuuden kanssa ja korruption suhteen ja rahanpesun suhteen tässä ovat kaikki tärkeimmät aspektit mukana. Ja sitten toimikauden lopulla pyrimme katsomaan niitä asioita, jotka eivät ole tässä mukana, mutta jotka ovat kuitenkin tärkeitä. Joka jotka sitten ovat hyväksyttyä tässä puolivälin raportissa, ja tähän on lisätty muutamia asioita. No katsotaanpa tässä muutamia asioita. Ihmiskauppa. Tästä on puhuttu ja muutamia tarkistuksia on tehty tähän liittyen. Ja nyt uusia on tehty vielä. Jonas Sondegar on pyrkinyt tekemään tällaisen listan, jossa katsotaan toimia, jotka liittyvät tähän. Ja sihteeristö on auttanut minua tässä katsomaan tiettyjä tarkistuksia ja poistamaan sieltä asioita, joten tekstiä on sitten näin tarkennettu. Olemme ottaneet huomioon myöskin muutamat kommentit ECRltä. Ja myöskin täällä on todettu, että yhdistynyt kuningaskunta näinä, juuri näinä päivinä on tehnyt tärkeitä ponnisteluja eurooppalaisen pidätysmääräyksen suhteen ja oikeudellisen yhteistyön puitteissa. Ja tätä juuri haluamme. Me haluamme oikeudellista ja poliisiyhteistyötä lisätä jäsenvaltioiden kesken. Myös meidän viranomaisemme osoittaneet ovat järjestäneet rikollisuuden suhteen, ovat hyvin aktiivisia ja ovat, ovat käyttäneet hyväkseen ihmisten tietoja, jotka ovat tietoja, miten mafia toimii ja näin julkiset syytteet ovat voineet toimia tehokkaasti. Ja Alfano ja muut ovat puhuneet 500 euron seteleistä ja niiden jäljitettävyydestä. Ja myös täällä puhutaan ekomafiasta. Ja täällä on puhuttu myöskin siitä, että kuinka kunnianloukkaus liittyy näihin asioihin ja lehdistön toimiin. Gomez on tehnyt tarkistuksia ja puheenjohtaja Alfano on myöskin kuinka, siihen, kuinka voidaan käyttää virastojen taholta uusia resursseja hyväkseen. Ja tässä on ollut muutkin tekemässä tätä tarkistusta. Sitten me katsomme myöskin sitä, että koska voidaan tehdä tämä, tämä toimintapäivä, jossa katsottaisiin mafian uhrien tilannetta – Ehkä voitaisiin kaikki jäsenvaltiot yhdistää yhden päivän alle ja tekisin sen toimintapäivän juuri mafian uhreihin liittyen. Niin, puheenjohtaja. Ennen kuin te annoitte minulle tämän tehtävän, niin, niin katsoisin vielä viimeistä sivua ja minun omaa tarkistustani. 387. En nyt lue sitä sen takia, että kuitenkin, koska, koska haluamme jatkaa työtä, me lue sitä ääneen, mutta tässä pyritään katsomaan niitä kaikkia prioriteetteja ja tavoitteita, joita tällä toiminnalla olisi. Jos pitäisi katsoa myöskin järjestön rikollisuuden määritelmää veroparatiiseja Euroopassa. Ja urheilu, vedonlyönti, manipulointia ja yhty, oikeisen yhteistyön vahvistamista, vastavuoroista, tuomioiden tunnustamista, julkisten tarjouskilpailuista sul, poissulkemista, mafiayhteyksiä omavilta henkilöiltä – ja niin edelleen. Ja tässä kasvaa myöskin poliittista vastuutta, joka on hyvin tärkeä asia. En näin 15 kuukautta myöhemmin, kun olimme 2012 tekemään tätä, nyt meillä on heinäkuu menossa 2013, ja 15 kuukauden jälkeen olemme tehneet hyvin intensiivistä työtä ja keskustelleet kaikista asioista, jotka pitäisi ottaa erityisesti huomioon, että kuuluvat meidän kaikkien maiden perinteisiin. Ja tietenkin voin keskustella myös tarkistuksista vielä kerran, kompromissitarkistuksista. Voimme näin pyrkiä ehkä syyskuun ensimmäisellä viikolla keskustelemme näistä. 17. päivä meillä on sitten meidän valiokuntamme mietinnöstä äänestystulossa. Tässä minun yleiset kommenttini teille ja haluaisin muistuttaa teitä vielä, että tämä asia, siitä käydään sitten loppuäänestykseen ja toivottavasti kaikki voivat olla samaa mieltä, koska en usko, että tämä jakaa mielipiteitä. Kuten oli puolivälin raportissakin, niin tässä esittelijät toivoo sitä, että näin tapahtuisi ja tekee myös kaiken sen eteen, että näin tapahtuisi. Eli pyrimme saamaan tässä tasapainoisen ja oikean, oikeanlaisen esityksen, joka auttaisi Eurooppaa. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Ensin edustaja Rusa Tomacisa, joka edustaa Kroatiaa, joka on liittynyt juuri viime viikolla Euroopan unioniin. Joten tervetuloa tänne, kollega. Hän edustaa ECR-ryhmää. Bene, adesso apro immediatamente il dibattito. Do sub... Avataan keskustelu Véronique Mathieu saa puheenvuoron. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Merci, madame la présidente. Kiitoksia puh- puheenjohtaja. Eh, minä en tarvitse näinkään paljon aikaa. Minä haluaisin onnitella vain esittelijää eh, tästä hänen tekemästään työstä. Eh, loppu mietinnössä. Haluan onnitella kaikkia, jotka ovat esittäneet äh, tarkistuksia. 92 tarkistusta se osoittaa, miten äh, kiinnostuneita ihmiset ovat tästä tekemästämme työstä näinä kuukausina. Äh, ajatellen kaikkia kuulemistilaisuuksia. Haluan muistuttaa, että tämä Libe-valiokunnassa haluttiin tätä valiokuntaa, mutta kaikki kollegat halusivat tätä koska täysistunnossa sitä tuettiin. Niinpä tänään sanoisin vielä, että tämä työ on hyvin tärkeää. kaikki halusivat, että tämä valiokunta perustetaan. Loppuraportti on tässä. Ja meillä oli jo runsaasti puolivälin tarkastelussa tarkistuksia ja nyt tosiaan useita myös. Näin kaikki haluavat osallistua korruption ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan. Tämähän on Eurooppaa runteleva pahe ja todellakin me voimme tehdä tässä poliisiyhteistyötä Äh, tässä puhutaan myös rahaväärennyksistä, äh, kaikki nämä asiat, joita Salvatore mainitsi, mutta aivan kuten hänkin, minä toivon todellakin, että kompromissitarkistuksia löydetään äh, syyskuussa ja toivottavasti kaikista poliittisista ryhmistä saamme aikaan yhteistyön, jonka avulla voidaan puuttua tähän aikamme ongelmaan. Eh, olen keskustellut myös Liettuan kanssa, puheenjohtajavaltion kanssa keskusteluissa tuli esiin Liettuan eh, puheenjohtajakauden eh, painopistealueet. Ja edelleen tämä on Liettuan huolenaiheita. Minä keskustelin tästä sisäministerin kanssa ja mielestäni pitäisi painottaa nimenomaan järjestäytynyttä rikollisuutta Euroopan unionissa tämän puheenjohtajakauden aikana. Kiitos. Se on Mattia adesso. Kiitoksia. Edustaja Fajon, kolme minuuttia, olkaa hyvä. Najlepša hvala. E, hvala lipa Salvatoru za to. E, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Salvator tästä mietintöluonnoksesta. Haluaisin kiittää tästä oikein hyvästä työstä. Kiitän myös kaikkia varjoesittelijöitä ja muita kollegoita, jotka osallistuivat tähän työhön. Toivon, että tarkistuksemme pelkästään parantavat tätä lopputulosta. Minusta olisi hienoa, jos Euroopan valtiot todella ottaisivat tämän asiakirjan huomioon. Järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption torjunta – on nykyään ei pelkästään eurooppalainen, vaan maailmanlaajuinen asia ja se, siitä, sen pitää olla tehokasta. Meidän ryhmällämme on useita tarkistustyyppejä. Mainitsen tässä tärkeimmät. Ensinnäkin ihmiskauppa. Ihmiskauppa on ongelma kaikissa jäsenvaltioissa, oli kyse sitten läpikulkumaista tai kohdemaista jäsenvaltiot eivät ole kaikki vielä ratifioineet kaikkia kansainvälisiä sopimuksia tällä alalla. Se helpottaisi ihmiskaupan torjuntaa. Sen takia meidän pitää mielestäni viitata tähän ongelmaan yhä uudellaan, uudelleen ihmiskaupan uhrit jäävät ihmiskaupan harjoittajien armoille. Näillä ihmisillä, uhreilla ei ole minkäänlaisia asiakirjoja, henkilöllisyysasiakirjoja, ja tällä alalla meidän pitää tehdä vielä paljon enemmän, ja siksi toivonkin, että kompromissitarkistuksemme voi ottaa kai huomioon kaikkien, kaikki huolenaiheet tällä alalla. Siirtolaisesta haluaisin mainita, että tarkistuksissamme me puhumme talteenottokeskuksista Euroopassa. Ne eivät aina kohtele maahanmuuttajia ja siirtolaisia asianmukaisella tavalla. Mainitsitte myös 500 euron ja 200 euron setelit. Libessä me työskentelemme tällä hetkellä mietinnön parissa, jonka tavoitteena on torjua setelien rahanpesu ja erityisesti setelien rahanpesu siis väärentämällä. Tämä on siis ehdotus ehdotus siitä, että minimirangaistus olisi 10 000 euroa ja minimivankeusrangaistus olisi kuusi kuukautta. Myös maatalous- ja elintarvikealalla on paljon rikollisuutta. Tämä on vaarallista kansalaisille ja tämä on erityisen vaarallista jäsenvaltioille, joille, joilla, joissa elintarvikkeiden laatu on etualalla. Sitten kasinot ja, ja uhkapelit. Uhkapelit eivät ole laillisia kaikissa jäsenvaltioissa. Ja sitten oikeusjärjestelmät jäsenvaltioissa eivät ole tarpeeksi tehokkaita – Kansalaiset eivät kaikissa jäsenvaltioissa välttämättä luota oikeusjärjestelmään, siksi on tärkeää painottaa aina uudelleen, että tehokas oikeusjärjestelmä on keskeistä. Minkälaisia eturistiriitoja oikeusjärjestelmässä ei pitäisi syntyä. Tuomareiden pitää olla aina riippumattomia päätöksenteossaan. Nämä ovat vain siis näitä muutamia tarkistuksia, jotka meidän ryhmällemme ovat tärkeitä. Toivottavasti saamme mahdollisimman hyvin laadukkaita kompromisseja aikaiseksi ja sitten lopputuloksesta tulee oikein hieno kiitos. Tundan. Kolme minuuttia, edustaja Nytöntaan, olkaa hyvä. Thank you very much, Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on hyvin tärkeä hetki. Me olemme tehneet paljon työtä viimeisinä, viimeisen vuoden aikana. Me olemme keränneet valtavasti tietoa ja nyt meidän täytyy tuottaa hyvä loppuraportti. Muuten koko työ menee hukkaan. Tämä on siis avainhetkiä työssämme. Minun mielestäni kaikista tärkein asia, eh, jonka valiokuntamme voi tehdä. Meidän pitää varmistua siitä, että kun valitettavasti nyt lopetamme eh, lokakuussa, eh, täytyy katsoa, että työ ei valu hukkaan. Että se jättää jälkeensä tulevaisuuteen, mitä pitäisi tehdä seuraavaksi esimerkiksi. Mitä parlamentti ja seuraava parlamentti tekee perustetaanko alivaliokunta, joka seuraa tätä työtä, eikä sanota, että tämä tapahtui 2013, sen voi unohtaa. Meidän täytyy miettiä yhdessä, mitä parlamentin pitäisi tehdä seuraavaksi ja mitä komission pitäisi tehdä, koska me annamme heille pitkän ostoslistan eri töitä varten, mitä haluamme komission tekevän siis miten uusi parlamentti valvoo heidän työtään ja katsoo, että mitä, tekevätkö he sen, mitä parlamentti haluaa niiden tekevän. Tämä on selkeä perintö, mitä parlamentti pitäisi tehdä, mitä komission pitäisi tehdä seuraavaksi ja miten jäsenvaltiot toimivat. Aivan kuten tässä juuri sanottiin, kyse on myös siitä, että ei ratifioida ja meidän täytyy painostaa tähän. Tässä on valtavasti töitä tulevaisuudessakin vielä senkin jälkeen, kun valiokunta päättää työskentelynsä. Minusta vaikuttaa siltä, että hyvin tärkeitä aiheita on tullut esiin työskentelyssämme. Jäsenvaltiot eivät ole onnistuneet tekemään rajat ylittävästi tehokasta yhteistyötä, mikä syynä sitten onkin luottamuspula, historia, eri järjestelmät, eri kielet. Paljonkin syitä on ja meidän on suositeltavaa tehokkaampaa rajat ylittävää yhteistyötä. Olemme kuulleet usein, että rikolliset tekevät hyvin yhteistyötä rajat ylittävästi ja jäsenvaltiot taas eivät. Tämä on sellainen alue, jossa uskon, kun minä itse olin valtuuskunnassa Washingtonissa, meidän täytyy lähteä kohti yhteisiä poliisivoimia EU:ssa Tämä pitäisi olla yksi tavoitteista ja ehkäpä se tarkoittaa sitä, että autetaan Europolia kehittämään valtuuksiaan paikan päällä, ei ainoastaan niin, että he keräävät tietoa. Toinen alue, jota pitäisi tarkastella, on hyvin vaikea saada tilastotietoa mutta selvää on, että kaikki mitä on olemassa, tällä hetkellä kaikkia väärennetään. Valtavasti väärennöksiä on tulossa ei ainoastaan Kiinasta, vaan muualtakin maailmasta. Ja tämä tuhoaa Euroopan työpaikkoja. Se tarkoittaa, että menetämme paljon verotulojakin Euroopassa. Jos saisimme nämä työpaikat ja verotulot takaisin, niin selviäisimme kyllä tästä kriisistäkin Tälle asialle pitää tehdä jotakin. Järkyttäviä asioita, äh, kun huomasin äh, New Yorkissa käydessäni, miten pieni osuus konteista, jotka äh, tulee, tulevat satamaan, miten pieni osa tarkastetaan New Yorkissa poliisi kertoi, että voidaan äh, tarkastaa ainoastaan 5 prosenttia konteista, jotka tulevat New Yorkiin. Vaikka aivan varmasti sielläkin tiedettiin, että kaikissa oli, muissakin oli kokainia, äh, väärennöksiä ja kaikkea muuta. Äh, Antwerpenissä tarkastetaan ainoastaan 3 prosenttia konteista, eli 97 prosenttia konteista jäävät vailla, vaille tarkastusta. Mietin tässä miten paljon äh, kokainia ja väärennöksiä siellä on. Meidän pitäisi saada aikaan suosituksia sen suhteen, mitä tehdään sille, ettei olla tarpeeksi tarkastettu kontteja, joita tulee Eurooppaan. Tällä tavoin sallimme äh, rikollisille, äh, tarjoamme vapaat mahdollisuudet. Ja sitten tiedonvaihto rajat ylittävästi, sille pitää tehdä jotakin. New Yorkin pormestari on yhdistänyt poliisin tietokannat New Yorkin alueella ja tällä tavoin on saatu selkeä kuva siitä, mitä tapahtuu, jos jäsenvaltiot eivät jaa tietoa, eivätkä tee yhteistyötä, ei, mitään, ei mikään ihme, ettei pystytä torjumaan rikollisuutta. Ja sitten ähm, rangaistukset eri jäsenvaltioissa, jotta rikolliset eivät voi käyttää niitä jäsenvaltioita, jotka ovat heikoimpia tässä suhteessa. Ja tietenkin verkkorikollisuus on sellainen, jossa pitää tehdä paljonkin avoimuus. Me olemme kuunnelleet asiantuntijoita ja sanottiin, että korruption torjuntaan auttaa avoimuus. Ei voi olla korruptoitunut jos kaikki on avointa, eli sitä pitää painottaa myös. Tässä on valtavasti perintöä jätettäväksi tälläkin valiokunnalla. Aivan lyhyesti, en näe tässä kelloa, taidan olla lähellä aikarajaani, mutta eilen brittihallitus ilmoitti poliisiyhteistyöstä muun EUn kanssa. Ja tämä kannanotto, joka asiasta esitettiin, se oli todellakin älytön brittihallituksen veto. Ja kompromissina, minä olen kyllä liberaalina, olemme mukana hallituksessa, mutta konservatiivit, jotka haluavat ryhtyä tällaisiin toimiin, älyttömän hölmö toimi, oikeistolainen, Eurooppa-vastainen toimi, mutta tällaista liittohallitus on, tai tällainen koalitiohallitus Hallitus ei selittänyt, koska tämä oli liian noloa. Ison-Britannian pitää jättäytyä ulos kaikesta ja sen jälkeen pitää uudelleen neuvotella Mm, toimen takaisin näihin 35 toimeen. Ja se tarkoittaa, että tähän menee kuukausia sen jälkeen, kun Iso-Britannia on äh, näistä jäänyt ulos. Me olemme täysin äh, ulkopuolella äh, siitä, että voisimme torjua järjestäytynyttä rikollisuutta ennen kuin lähdetään takaisin näihin toimiin, joita hyväksytään. Jos minä olisin nyt järjestäytynyt rikollinen, niin olisin aivan innoissani, koska Iso-Britannia on jättänyt täysin avoimen kentän, koska se ei lähde yhteistyöhön muiden kanssa. Ja tässä on pitkä aikaväli koska ensi vuonna uusi parlamentti, uusi komissio. Tämä on todellakin vastuutonta, mutta tämä on se taakka, jonka brittikonservatiivit, olen todellakin äh, pahoillani tästä, Tim äh, on lähtenyt valiokunnasta jo, hän oli kuitenkin järkevä. Valtavasti on tulevaisuudessa työtä, joka jää perinnöksi äh, Salvatore ja Tania. Meidän pitää löytää hyviä kompromisseja, jotta jätämme hyvän työperinnön. Grazie mille, soprattutto... Kiitoksia, Totta, että hyvä esit huolenaiheesi omasta maastasi sitten. Edustaja Proselin, olkaa hyvä. Grazie. <clears throat> Vorrei cominciare Kiitoksia. Minäkin haluaisin, haluaisin kiittää valiokuntaa ja sihteeristöä ja kaikki kollegoita ja myös esittelijä Jakoliinoa ja kaikkia niitä, jotka ovat tehneet, tehneet innokkaasti töitä tämän asian käsittelyssä. Se, että tätä asiaa käsitellään, se on jo tärkeää sinänsä. Tietenkin tarkistusten suuri määrä osoittaa se myös, että tämä on hyvin kiinnostava aihe myös. Ikä kyllä paikan päällä aina ei ole kauhean monta ihmistä, mutta täällä on monia muitakin kokouksia samanaikaisesti. Ja täällä tehdään muutakin tärkeää työtä. Tekin tämä vaikuttaa tähän. Mutta minä uskon, että kun katsomme asiaa nyt näin yhteenvedettynä, niin tämän valiokunnan työ on ollut erittäin hyödyllistä. Ja tärkeää on myös se, että olemme pystyneet katsomaan tätä asiaa uudelta kantilta. Emme katsottu asiaa pelkästään sieltä voi niin kuin tähän mennessä aikaisemmin, jota on tehty, vaan olemme katsoneet uusia aspekteja, asioita, joita on vielä käsitelty. Tämä on myös kaikkein tärkein saavutus. Tarkistukset, jotka on tehty, voin todeta, kuten Jako Liidokin, että tässä oikeastaan ottaa esille jo asioita, jotka olet mietinnössä mukana. Aika ekomafia. En tietenkään usko, että ekomafia voidaan jättää pois kuitenkaan tästä näin. Tämä on tärkeä aihe. Ja varmaan koskee koko Eurooppaa, ei pelkästään muutamia maita. Ja myöskin ihmiskauppa. Totta. Tästä puhutaan myöskin mietinnössä – mutta tässä myös voitaisiin painottaa ja syventää tiettyjä asioita. Tähän voitaisiin ottaa vähän lisää. Ja kollega Morais, kuten hänkin, minäkin haluaisin katsoa täällä myöskin maahanmuuttoa, laillista ja laitonta. Etenkin tässä on erilainen lähestymistapa tähän asiaan. Sitten ihmiskaupan eri kanavat, että se myöskin rikollinen kanava olemassa, joka pitäisi katsoa uhreja. Eli sellaista ihmiskauppaa, joka tuotellaan työvoimaa, mutta myöskin prostituutioon henkilöitä. Myös elintarvikkeiden väärentäminen on ongelma, hyvin vakava ongelma – joka koskee kaikkia. Ja yksi asia, joka minun ryhmäni otti tarkistuksissa esille, oli se, että lisättäisin mukaan rikos, joka olisi hyvin tärkeä. Ehkä jätteiden kanssa käytävä kauppa. Ja myöskin suojeltujen lajien kauppa. Nämä ovat minusta tärkeitä asioita. asioita. Ja sitten setelien jäljittävyydestä puhuttiin jo aikaisemmin täällä, joten, mutta puhutaanpas myöskin tästä tutkivasta journalismista ja heidän suojelustaan. Tämäkin on tärkeä asia. Ja sitten vielä tarkennukseksi haluaisin todeta, että meidän pitäisi katsoa myöskin Euroopan unionin taloudellisten etujen kavaltaminen olisi myös rikos, eikä pelkästään hallinnollinen rikkomus. Sitten vielä lopuksi, minusta olisi tärkeää, että meillä olisi Euroopan laajuinen päivä, jolla muistaisin mafian ja järjestetyn rikollisuuden uhreja. Italiassa tällä on jo 18 vuotta sitten. Se oli maaliskuussa, 21. maaliskuuta, joka on tavallaan niin kuin kevään alku ja myöskin kaiken uuden alku näin symbolisesti. Ehkä tämän tyyppinen päivä voitaisiin luoda myöskin Euroopassa. Se voisi olla 21.3. myös Euroopassakin, ja, tai joku muukin päivämäärä. Mutta kuitenkin tällaiseen päivään on ollut jo jonkun aikaa mielenkiintoa. Minusta on tämä on tärkeä viesti, jonka haluaisimme antaa näin tämän myönteinen viesti. Ja mistä on tärkeää tämä työ, jota olemme tähän mennessä tehneet. Tässähän on kyseessä valtava, laaja asia. Tähän tulee aina monta monta asiaa mukaan. Ja tämä osoittaa kuitenkin, kuinka tarpeen tämä tehty työ on ollut. Tällainen asia, tätä on aina vaan katsot vähän niin kuin reunahuomautuksena tähän mennessä. Joten nyt tässä nähdään tämän asian keskeisyys ja tätä pitää jatkaa tulevaisuudessa. Tämä on hieno aloite. Me olemme aloittaneet työ, työmme ja toivottavasti Euroopan unioni haluaa jatkaa tätä työtä tässä muodossa. Kiitoksia edustaja Porcellini. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Olkaa hyvä. Olkaa hyvä. Kollega Jobro, prego. Edustaja Jobro. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää kaikkia kollegoita ja henkilökunnan edustajia, jotka tekivät työtä tämän mietinnön eteen. Kaksi huomiota jotka ovat tulleetkin esille jo tässä keskustelussa ja jotka ovat erittäin tärkeitä. Ehkä voisimme korostaa niitä kompromisseissa vieläkin enemmän. Viittaan nimittäin tässä seikoihin, joista kyllä tiedetään hyvin, mutta joita ei panna täytäntöön. Nimittäin omaisuuden takavarikointiin, sellaisen omaisuuden, joka on tulosta järjestäytyneestä rikollisuudesta. Myös rikollisuudesta äh, koituneet tulot, niiden takavarikointa, takavarikointi on tässä keskeinen kysymys. Säännöt vaihtelevat eri jäsenvaltioissa ja Tämä takavarikointi olisi kuitenkin hyvin tärkeä väline rikollisuuden torjunnassa. Puolassa on olemassa keinoja, jotka sallisivat, virano, sallisivat viranomaisten takavarikoida omaisuutta, joka on jollain tavalla yhteyksissä järjestäytyneeseen rikollisuuteen. tietääkseni e, tällaisia esteitä on olemassa takavarikoinnille e, muissa jäsenvaltioissa, joten tällaisten sääntöjen käyttöönotto voisi olla todellakin hyödyllistä. Ja sitten toiseksi tämä toinen seikka, johon haluaisin viitata, on se, että olisi tärkeää korostaa sitä, miten tärkeää on perustaa yhteisiä tutkintaryhmiä Euroopan tasolla. Kun otetaan huomioon järjestäytyneen rikollisuuden luonne, olisi aivan keskeistä te- perustaa tällaisia ryhmiä. niiden perustaminen todellakin auttaisi tehokkaasti torjumaan järjestäytynyttä rikollisuutta. Kun olin yleinen syyttäjä ja oikeusministeri Puolassa, seurasin tutkimuksia Puolassa ja Italiassa ja pystyin tuolloin näkemään, minkälaisia hyötyjä hyvästä yhteistyöstä saadaan. Huomasin kuitenkin myös, minkälaisia puutteita lainsäädännössä on. Nämä puutteet vaikeuttavat yhteisten tutkintaryhmien perustamista. Toivon siis, että saamme aikaiseksi pitkälle meneviä muutoksia niin, että yhteisiä tutkintaryhmiä voidaan tarvittaessa perustaa. Kiitos. Kiitoksia edustaja Sopro. Suora puhe, olkaa hyvä. Uh, Kiitos. Kiitos. Kiitos aivan lyhyesti. Haluan... Kiitos aivan lyhyesti. Haluaisin kiittää sekä esittelee että herra Bill, äh, Dan Newtonia myös näistä englantia koskevista kommenteista. Mitä tulee tähän yhteistyöhön, niin meidän pitää todellakin tehdä enemmän. Mietinnön muotoilu on hieman liian heikkoa. Siitä pitää tehdä kyllä hieman tiukempaa, sillä minun mielestäni me emme voi ratkaista näitä ongelmia, jos emme luo eurooppalaisia poliisivoimia tai miksi niitä sitten kutsutaankin. Yksi käytännön esimerkki tästä. Siinain aavikolla on ihmiskauppaa ja me te, mehän tunnemme Egyptin tilanteen Esity, erityisesti maissa, kuten Eritreassa, 4000 ihmistä joka kuussa lähtee Eritreasta. He päätyvät Siinain aavikolle anteeksi, puhuja pyytää anteeksi. Ja nämä ihmiset siis päätyvät Siinain aavikolle, heitä kidutetaan, ja, ja itse asiassa heidän elimiään esimerkiksi myydään muihin maihin e, ja lunnaita pyydetään jopa 30-40 000 euron arvosta. Muutama kuukausi sitten Tukholmassa käytiin oikeudenkäyntiä. Kaksi Ruotsissa elävää asuvaa henkilöä olivat tässä syytettynä. He, heidät tuomittiin tässä oikeudenkäynnissä syyllisinä. Me tiedämme, että tällaista tapahtuu myös muuallakin Euroopassa, mutta, mutta eh, mitään ei voida tehdä. Nämä ovat näitä Joint Investigation Teamsia, eli yhteisiä tutkintaryhmiä Europolissa. On outoa, että ei voida toimia, sillä, sillä me tiedämme, että tällaista tapahtuu usein ja nyt meillä on sitten Euroopassa ensimmäinen tuomioistuimen tuomio, emmekä toimi sen perusteella. Se on kyllä raskauttavaa, joten haluaisin todellakin korostaa, että me tarvitsemme emme pelkästään yhteistyötä, vaan me tarvitsemme myös eurooppalaisia poliisivoimia. No se on vaikea erityisesti Briteille ja myös ruotsalaisille, ja no teidänkin maalle, nyt kyllä, mutta jos haluamme todellisia tuloksia järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa, meidän on pakko toimia näin. Voin tukea niitä tarkistuksia, jotka tukevat nopeampia toimia ja tiukempia muotoiluja. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Vajer, olkaa hyvä. Ja, Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos herra Schmidt. Halusin vastata vielä tähän sinun puheenvuorosi. Minä toivon edelleen, että nyt kun huomenna tai tänään tai ylihuomenna nimitetään ensimmäinen eurooppalainen yleinen syyttäjä, niin toivottavasti jotakin tapahtuu. Toivottavasti tämä ei ole vain taho paperilla, vaan toivottavasti tämä on viranomainen, jolla on todellisia valtuuksia. En ole siis pessimistinen, vaan todellakin toivon, että, ja tämä tietysti tulee liian myöhään tämän Tukholman, tätä Tukholman tapausta ajatellen, mutta toivottavasti seuraavien vuosien aikana sitten viimeistään Eurooppa-vaalien jälkeen todellakin ryhdytään toimeen. Kiitos. Grazie Barbara. Adesso allora... Kiitoksia Barbara. Sitten ennen kuin annan puheenvuoron esittelijälle, niin haluaisin muistaa vielä, että 9.9. me keskustelemme tästä asiasta vielä Strasbourgissa ja tarkistukset tietenkin. Siellä voidaan keskustella tästä asiasta sitten 17.9. eikä syyskuuta voidaan äänestää tästä. Toivottavasti silloin nämä ongelmat voidaan ratkaista. Sitten, mitä Newton Dunn totesi täällä, kun hän puhui huolenaiheesta siitä, että yhdistys, yhdistys kuningaskunta näin tavallaan jää ulkopuolelle taistelussa järjestettyntä rikollista vastaan. Niin tällainen huolenaihe on kyllä jo näkyvissä – se, mitä Ole Schmidt täällä totesi ja mitä Barbara Vainen myöskin totesi täällä. Eli täällä jäsenvaltioissa poliittisesti aliarvioidaan tätä ongelmaa. Ja täällä puuttuu halua reagoida tiettyihin tilantoihin tai tehdä päätöksiä tai ratifioida päätöksiä. Kun tämä valiokunta perustettiin, niin emme pyrkineet tekemään pelkästään tekstiä järjestön rikollisuutta koskien ja rahanpesua koskien, vaan tässä on tarkoituksena myöskin parantaa ja voimistaa yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken ja myös kansainvälisellä kentällä. Ja nyt kun tämä valiokunta on ollut monien jäsenvaltioiden mielenkiinnon kohteena ja myöskin kolmansien maiden mielenkiinnon kohteen. Mehän kävimme Washingtonissa. Tässä huomattiin kyllä, kuinka heitä kiinnosti tämä asia. Ja myöskin USA viranomaiset ovat hyvin kiinnostuneita meidän työstämme. Tämähän on aika äskettäin tapahtunut asia. Ja mitä nyt pitää lopuksi sitten arvioida? Eikä miten jäsenvaltiot ja Europolit, miksi he ymmärrä, että on tärkein investoida todellakin totaalisesti tähän turvallisuuteen. Ei tämä tarkoita sotilasointia tai sotilaista toimintaa, mutta vaan demokratia ja turvallisuus on tärkeää kaikille jäsenvaltioille. Eli meidän työmme on sellaista, joka pyrkii ottamaan huomioon kaikki tähän liittyvät asiat ja parantamaan yhteistyötä. Mutta tähän tarvitaan myöskin poliittinen hyväksyntä. Tämä on loppuasia tässä oikeastaan, se lopullinen päätös. Lähes kukaan täällä ei ole puhunut niin kuin tänään tämän viime vuoden aikana. Tämän vuoden aikana on pitänyt paljon kuulemistilaisuuksia ja ongelmista kuultiin, kuulimme asiantuntijat, kuulimme syyttäjäviranomaisia, kuulimme tuomareita, juristeja, lehdistöedustajia, jotka kertovat meille kaikista aspekteista ja heidän todellisuudestaan. Ja me tiedämme kyllä tästä tarpeesta, että pitää mennä pidemmälle tietojen vaihdon suhteen ja hyvien käyttäjien vaihdon suhteen. Minä tässä yhteydessä haluaisin kiittää sihteeristöä ja koordinaattoreita ja kollegoita, jotka ovat osallistuneet tämän valiokunnan työhön. Loppujen lopuksi tämä valiokunta alun perin että tämä tekisi pelkästään tutkimuksia. No ei, kyllä tässä on tehty enemmänkin. Tässä on otettu huomioon muitakin asioita meidän työssämme. Ehkä ty- päivä päivältä olemme tehneet tästä työstä reaalista työtä. Ja nyt tätä valiokuntaa pidetään yhtenä tärkeänä alueena tämän toimikauden aikana. Mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, kun nähdään reaalisia ongelmia jossain. Ja, niin tässä ei ole mitään poliittisia rajoja vaan kaikki täällä, täällä ryhmässä. Ovat kaikki olleet mukana tässä, enkä ole kuullut mitään ryhmien välisiä soraääniä, vaan kaikki ovat jakaneet yhteisen tavoitteemme täysin. Kiitokset edustaja Jakoliinille, Jakoliinulle, joka on ollut esittelijänä tässä. Hän on jo huomannut, kuinka paljon kiinnostusta kollegoilla on tähän asiaan täällä meidän valiokunnassamme. Se nähdään tarkistuksissa. Tässä nähdään, että ollaan todellakin oltu kiinnostuneita työstä. Ja kuitenkin esittelijä on pyrkinyt kuitenkin löytämään yhteen asiat. Ja että tämä työ näkisi, näkyisi sataprosenttisesti asiakirjassa. Niin nämä tarkistukset ovat aikamoinen määrä, mutta työ ei ollut mikään helppo kuitenkaan. Meidän on pitänyt laittaa mustalla valkoisella kaikki ne ongelmat, mitä täällä on ollut. Ja näistä asioista ei ollut aikaisemmin puhuttu täällä. Kukaan ei halunnut ottaa niitä esille. Ja nyt ne on otettu täällä esille ja ne on vedetty todellakin näkyviin. Joten tämä valiokunta on toiminut hyvin korkealla tasolla. Kiitän kaikkia siitä. Kiitoksia sihteeristölle, jotka aina auttaneet meitä ratkaisemaan ongelmia. Ja kiitän myöskin koordinaattoreita. Ja toivottavasti tämä valiokunta pysyy parlamentissa. Ja toivon, että uudessa parlamentissa seuraavalla toimikaudella jatketaan töitä. Emme ole vielä lopussa, me olemme vasta alussa. Laajan projektin alussa, jossa on kuitenkin kyseessä turvallisuus, ei pelkästään taloiset edut, vaan meidän kansalaistemme turvallisuus. Annan vielä esittelijälle puheenvuoron, hän voi vastata esittyihin kommentteihin. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Vain lyhyesti kuuntelin hyvin kiinnostuneena kollegoiden tekemiä kommentteja. Ne ovat hyvin kannustavia ja mielenkiintoisia. Kiitos myöskin tunnustuksesta, jonka olen saanut, mutta tämä on ollut tiivityötä loppujen lopuksi. Ja olen todennut jo monelle teistä täällä valiokunnassa näin. Absoluuttinen prioriteetti on oikeusviranomaisten yhteistyö, kuten Oles täällä totesi. Tässä on tällä hetkellä vielä heikkouksia, joten meidän pitää vahvistaa sitä. Tietojen jakamisella, oikeudellisella ja poliisiyhteistyöllä meidän pitäisi luoda yhteisiä tutkimustiimejä – jotta voimme suojella Euroopan unionin taloudellisia etuja. Nämä ovat todellakin ne tavoitteet, jotka olemme asettaneet itsellemme, jotka ovat myöskin selkeästi esettyinä tekstissämme. Maahanmuuttajat on tietenkin hyvin kiihkoisa aihe. Franciscus Paavi kävi Lampedusan saarella vähän aikaa sitten – ja tässä on myöskin Sisilialla ja Välimerellä hyvin tärkeä rooli, mutta Euroopalla ja maailmalla myöskin. Meidän pitää kiinnittää huomioon todellakin näihin henkilöihin, jotka ovat todellakin vielä jääneet ilman suojaa. Mutta tässä tekstissäkin haluaisi katsoa todellakin järjestelmän rikollisuutta ja rahanpesua, mutta aika usein tässä on myöskin ihmiskaupasta kyseessä samassa yhteydessä joten meidän pitäisi katsoa näitä tässä tekstissä vielä. Olen samaa mieltä, että laittomun uhkopeli, joka saattaa olla myöskin sairaus, niin se on aika usein järjestäytyneen rikollisuuden käsissä. Joten meidän pitäisi eurooppalaisella tasolla katsoa asiaa. Meillä on myöskin muutamia eurooppalaisia tuomioita tästä, joka toimii tietenkin toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Kiitokset edustaja Porcelinolle kommenteista, eli taloudelliset edut. Se saattaisi olla, tai niiden loukkaaminen saattaisi olla todellakin rikos. Ja kiitokset hänen kompromissitahdostaan. Meidän pitää kaikkien ponnistella, kun pyrimme tekemään kompromisseja niin. Seteleistä puhuimme jo, uhkapelistä puhuimme jo, maahanmuuttajista puhuimmekin jo muutamassa puheenvuorossa. Kaikki olemme varmaan eurooppalaisen syyttäjä viranomaisen puolesta. Tämä auttaisi rikosprosessien käsittelyssä Mutta tietenkin tämä saattaa kestää vielä ennen kuin saadaan eurooppalaiset poliisiviranomaiset tähän mukaan. Ja eurooppalaiset tutkimustiimit myös. Täällä puhuttiin myös tutkivasta journalismista. Sekin on tärkeä asia. Kuten Veronik Matthews täällä totesi. Myöskin ekomafiasta hän puhui. Tässäkin tarvitaan oikeusviranomaisten yhteistyötä. Emmekä saa unohtaa sitä, että meidän pitää myöskin katsoa rahanpesua. Tämä, tähän liittyviä toimia. Ja meidän pitää myös poissulkea sellaiset yritykset julkisista tarjouskilpailusta, jotka ovat olleet jossain yhteydessä mafiaan tai järjestelmän rikollisuuteen kaikissa jäsenvaltioissa, näin taata myöskin yhtenäismarkkinoille se, että rehelliset yrittäjät pääsevät läpi, eivätkä ne, jotka ovat epärehellisiä. Ne voi pitää eliminoida järjestelmästä ulos ne pitää sopia meidän menettelytavoissamme. Niin tämän alavaliokunnan jatko. Me olemme olleet hyvin selkeät tämän meidän kannoissamme. Puheenjohtaja, kyllä näistä asioista pitää vielä lopata hieman kaikkien ryhmien suuntaan. että tällainen rikollisuuteen liittyvä toiminta jatkuu, mutta myöskin seuraavalla kaudella sitten, seuraavalla toimikaudella. Uskon, että olemme kaikki samaa mieltä. Ne kollegat, jotka ovat täällä puhuneet juuri, nyt on Dan myöskin totesi, että pitää antaa jatkuvuutta tälle parlamentin halulle katsoa järjestetyn rikollisuuden toimia Euroopassa. Ja tässä pitää myöskin katsoa näitä arvoja. Ja meidän tavoitteemme on luoda kevyt ja ohut ja selkeä teksti, joka valiokunta tukee ja sitten neuvosto voisi olla hieman herkempiä näille pyynnöille. Ja jäsenvaltioista voi sitten harmonisoida omia lainsäädäntöerotuksiaan, vaikka mafia, mafiaan kuulumisen rikokseksi. Just tämmöinen meillä Italiassa tämä on jo. Ja että me voitaisiin yhteisen lähestymistavalla parantaa tätä toimintaa vielä, jotta voitaisiin saada parempia tuloksia turvallisuuteen nähden kansalaisille ja myöskin enemmän tilaa lailliselle taloudelle ja tehokkaalle toiminnalle, jotta me voimme näin paremmin taistella laitonta toimintaa vastaan. Joten kiitän vielä kerran kaikkia puhujia ja kaikkia muita kollegoita, jotka ovat olleet mukana täällä. Ja täällä Puhuttiin jo päivämääristä, puheenjohtaja mainitsi ne jo 9. ja 17. syyskuuta, tai sitten 22. lokakuuta tai olla vissin täysistunnon loppuäänestys, muistaakseni. Eli näin voitaisiin viedä loppuun tämä hyvin rankka työ, mutta varmaan kaikkia tyydyttävästi. Kiitoksia. Ei, onorevoli. Kiitoksia joten 9. ja 17. syyskuuta siis ovat nämä päivämäärät täällä valiokunnassa. Sitten Sitten Cardiffista on tullut edustaja tänne paikalle. Hän esittelee meille tulokset muistiosta – politiikkayksikön C-muistiosta järjestelyn rikollisuuden kustannukset. Ja keskustelua käydään äh, tästä ja sitten meillä on yhteensä 20 minuuttia tähän aikaan. Ja sitten kolme minuuttia kullekin edustajalle aikaa kysymyksiä varten. Olkaa hyvä. Good morning everyone. Hyvää huomenta kaikille. Olen äh, tyytyväinen, että minä pystyin äh, ilmoittautumaan tänne valiokuntaan. Olen kiitollinen teille siitä, että pääsin tänne puhumaan teille tänään. Nyt sen jälkeen, kun äh, puheenjohtaja esitti omat arvokkaat huomionsa valiokunnan työskentelystä, haluan muistuttaa siitä, että me olemme tässä kuoleman eteisessä, mutta silti minulle on suuri ilo puhua hyvin alustavasta kertomuksesta tästä työstä, jota minua on pyydetty tekemään järjestäytyneen rikollisuuden taloudelliset, sosiaaliset vaikutukset. Me sanomme, että hyvän tekeväisyys alkaa kotoa Englannissa ja sanoisin, että selkeyskin alkaa sieltä ja se on sieltä lähtöisin. Minä ja kollegani olemme pyrkineet tässä kertomuksessa ja kehitämme sitä vielä loppuversiota kohden tähän suuntaan. Olemme pyrkineet selvittämään, kartoittamaan nämä hankkeet. Haluamme antaa teille kaikille, jotka luette tämän kertomuksen, selkeämmän ajatuksen kuin yleensä on koskien järjestäytyneen rikollisuuden kustannuksia. Tämä on aihe, joka e, yllättäen, jota yllättäen ei ole kovinkaan paljon kehitelty minä ja joukkueeni me olemme pioneereja tässä asiassa. Joskus sanotaan, että siitä seuraa kyllä rangaistus, jos ensimmäisenä on liikkeellä. Tämä saattaa olla myös esimerkkinä tällaisesta. Tämän hankkeen tavoitteet sitten aivan ensinnäkin arvioidaan ennemmin kuin arvataan. Okay. Okay. Um, Niin haluamme eh, saada aikaan parhaat arviot, ei se suinkaan arvaukset eh, taloudellisesta ja eh, sosiaalisesta kustannuksesta, jota koituu järjestäytyneestä rikollisuudesta, jotta voimme edesauttaa tämänkin valiokunnan työskentelyä. Tähän mennessä me olemme päässeet ykkösvaiheeseen, vaiheita on kolme haluamme kehittää käsitteellisen puitteiston. Niin haluamme tutkia kaikkea julkaistua materiaalia Euroopassa ja muualla. Haluamme kehittää myös avainalueita, joita olemme tunnistaneet toteutettaviksi. Meillä on kuitenkin tiettyjä varaumia ajatellen tiedon luotettavuutta. Ja palaan vielä lopussa siihen, mitä miten meidän mielestämme voisi hyödyntää näitä tietoja. Eh, analyyttinen puitteisto eh, halutaan jakaa tämä rikollisuus eh, niin sanottuun saalisrikoksiin, sellaiset rikokset, joissa on tunnistettava uhri Tästä kuulette vielä myöhemmin, kun puhutaan Italian kysymyksistä. Kyseessä ovat tapot, varkaudet, ryöstöt, tämän tyyppiset rikokset, petokset ja markkinapohjaiset rikokset, esimerkiksi huumekauppa ja ihmisten salakuljetus. Me jaemme nämä myös suoriin ja epäsuoriin kustannuksiin yksityisiin, yhteisöllisiin ja julkisiin. Mitä tämä yhteisöllinen parochial, tällainen yhteisö ihmisten kesken, jotka tuntevat toisensa, heillä on jonkinnäköinen yhteys keskenään. Joten murha tai raiskaus tapahtuu silloin paikallisyhteisössä kaikki ihmiset, jotka tiesivät, jotka tunsivat kyseiset ihmiset, ovat ennemminkin suoraan yhteydessä tähän rikokseen kuin suuri yleisö. Myös eri vaiheet, alkuvaihe ja loppuvaihe valvonnan ja vastine vastauskustannuksissa. Ensinnäkin sanoisin, että rikoksen haitat saattavat olla suuremmat kuin mitä rikolliset saavat hyötyä. Usein näemme otsikoita, että joku tapettiin pelkästään euron, muutaman euron tähden, joka heillä oli taskussaan. Ja tämä tosiaankin laajentaa tätä kenttää. Me katsomme tässä hyvin paljon laajempaakin skaalaa. Jos nyt katsotaan näitä uhririkoksia, esimerkiksi mm, rangaistukset siitä, että ei olla pystytty maksamaan lunnaita, henkilöiden väliset petokset esimerkiksi halutaan saada muutama euro siitä, että myydään metallia rautateiltä. Sitten verkkohyökkäykset, niissä saatetaan paljonkin ansaita. Tämä tulee siinä kertomuksen liitteestä. Ja menetykset ovat paljon suuremmat kuin voitot. Ihmisten, ihmiskauppa ja jäte dumppaus. Kaikki nämä aiheuttavat valtavia kustannuksia yhteiskunnalle, paljon suurempia kuin mitä hyötyjä rikolliset näistä saavat. Aivan kuten puolalainen edustaja sanoi aikaisemmassa puheenvuorossaan, takavarikko on hyvin tärkeä asia tässä. Siitä huolimatta me emme ota haltuun näin paljon tavaraa ja varoja. Esimerkiksi näitä käytetään sitten nopeisiin naisiin, hitaisiin hevosiin ja vaikka Tämä haltuunotto on hyvin tärkeää, mutta koskaan emme saa korvauksia näistä ympäristövahingoista esimerkiksi, jota on syntynyt. Sitten niin sanotut markkinarikokset, että huumausaineiden käyttö, maahanmuuttajien salakuljetus ja väärennettyjen tuotteiden osto ei kuitenkaan väärennettyjen lääkkeiden. Usein ihmiset eivät tiedä, että kyseessä ovat väärennökset. Esimerkiksi jos merkki laukunosta ja se on hyvin halpa, niin silloin kyllä arvaa, että kyse on väärennöksestä. Nämä ovat enemminkin sopimuksia palveluista. Ihmiset maksavat niistä. Eli vahingot saattavat olla aineellisia korruption osalta, markkinarikosten osalta tai sitten aineettomia. Ihmiset huolestuvat tai laittomasta maahanmuutosta tai sitten äh, nuorista, jotka joutuvat äh, huumausaineiden äh, tai pornografian orjiksi. Tässä kun puhutaan Italian kertomuksesta, tästä kuullaan vielä lisää. Eh, silloin kun oikeusviranomaiselle ei ole sellaista tahoa, johon voi uhri tai sivullinen vedota eh, näissä tapauksissa, silloin eh, nämä rikokset ovat vielä suurempia vaikutuksiltaan monissa Euroopan osissa. Tämä ei ole niin suuri ongelma kuin joissakin Eli ydinongelma, kun arvioidaan kustannuksia järjestäytyneessä rikollisuudessa. Meillä on niin paljon rikollisia ja paljon rikoksia, jotka täyttävät nämä Palermon, Palermon sopimuksen vaatimukset. Useat ihmiset ovat tehneet yhdessä toimineet yhdessä, jotta saadaan aikaan taloudellista etua. Meidän täytyy päättää haluammeko käyttää järjestäytynyttä rikollisuutta niin sanotussa mafiatyyppisessä järjestäytyneessä rikollisuudessa. Se yleensä on hyvinkin raskasta yhteiskunnan kannalta, paitsi tietenkin mafiosoille itselleen. Tai sitten käytämmekö sitä hyvin alhaisemman, alhaisen tason ja järjestäytynyt järjestäytymättömän äh, rikollisuuden osalta. Ihmiset ehkä tuntevat äh, toisensa tai eivät, mutta te toimivat rikollisella tavalla. <clears throat> tai sitten äh, useinkaan tätä ei tunnusteta järjestäytyneeksi rikollisuudeksi. Eli niin vähäiset petokset, jotka saattavat olla muutamasta eurosta sitten moni monien miljoonien petoksiin. Kaiken kaikkiaan tässä tulee esiin kaikki eh, kustannukset, joita syntyy mukaan lukien sellaiset kustannukset, joita tulee rikollisten mm, rikollisista tällä eh, maantieteellisellä alueella. Ja sitten erityyppistä järjestäytynyttä rikollisuutta olen äh, laatin tähän luettelon. En käy sitä yksityiskohtaisesti läpi, mutta siinä on mukana juuri se, mitä voidaan odottaa myös ympäristörikokset ja äh, villieläinrikokset. Ja me olemme jakaneet äh, nämä rikokset tällä tavoin eri alueisiin, äh, jotka liittyvät uhreihin. Tässä toisessa äh, sarakkeessa näkyvät sellaiset äh, järjestäytyneet rikollisuuden muodot, jotka jättäisimme ulkopuolelle. Me keskustelemme näistä muun tyyppisistä, eli rahanpesu, verkkorikollisuus, joka tulee siinä liitteessä, korruptio, eh, henkilöllisyyspetokset ja väkivalta. Nämä ovat kaikki sellaisia, joita Europol ja maailman talousfoorum haluamme kutsua eh, mahdollisuusrikoksiksi ennemmin kuin eh, näiksi järjestäytyneen rikollisuuden muodoiksi, jos katsotaan rahanpesu tähän, silloin joudutaan päällekkäiskustannuksiin kustannusten osalta. Ja seuraavaksi käsittelisin huumausaineisiin liittyviä järjestäytyneen rikollisuuden muotoja. Nyt on vaikea tietää, minkälainen osuus näistä huumausainerikoksista on järjestäytyneen rikollisuuden syytä. Kaiken kaikkiaan järjestäytyneen rikollisuuden mahdollistamaa on kaikki laiton hummekauppa paikallistasolta kansainväliselle tasolle. Siitä syystä kaikki vahingot, jotka tulevat laittoman huumausaineen käytöstä, ovat osa näitä kustannuksia, joita syntyy järjestäytyneestä rikollisuudesta. Mutta jotkut kustannuksista ovat ainakin osittain tulosta siitä, miten käsittelemme näitä rikomuksia tai rikollisia. Kyse saattaa olla viennistä, salakuljetuksesta, korkeatason tukkukaupasta, mutta toisessa päässä tulevat sitten yksittäiset myyjät, jotka toimivat omiin nimiinsä, usein vain omaan käyttöönsä. He ovat niin sanotusti käyttäjämyyjiä, enemminkin sellaisia, joita emme ajattele yleensä järjestäytyneen rikollisuuden osa, osiksi, eivät täytä Palermon vaatimuksia. Eli meidän täytyy siis arvioida näitä kustannuksia kesän aikana loppukertomusta ajatellen – Tämä on hyvin monimutkainen kysymys, mutta joidenkin laittomien humausaineiden käyttö tulee esiin. Katsomme kannabista, amfetamiineja, kokaiinia ja mikä tahansa muoto sitten onkin, ja samoin heroini. Jos otetaan muut huumausaineet mukaan, se olisi liian kunnianhimoinen tavoite eikä emmekä me voi keksiä näitä lukuja. Niinpä nämä ovat siis eh, huumeisiin liittyvän eh, järjestäytyneen rikollisuuden kustannuksia. Tästä keskustellaan paljon eh, myös kirjallisuudessa, minkä tyyppisiä kustannuksia ja kustannuseriä tarkastellaan. Esimerkiksi jos on ruisku mm, huumausaine äh, ruiskuhuoneita. Tämä äh, vaikuttaa äh, terveyskustannuksiin. Siinä vähennetään HIV-kustannuksia ja muita komplikaatioita, joista syntyy taas omat kustannuksensa. Jos nyt katsotaan petoksia, tiedän, että tämän asian parissa tehdään paljonkin töitä Euroopassa. Ajatellen korruptiokustannuksia, Tiedän tämän osittain siksi, että olen mukana korruptiokomiteassa ja osittain siksi, että olen neuvonantaja myös tämän tyyppisissä tehtävissä, mutta meidän ei tarvitse tässä enää pyörää keksiä uudestaan. Me käymme läpi näitä tietoja, kun ne on saatu päätökseen. Petoskustannukset, yksilöt EU-ssa mukana ovat kansalaiset ja asukkaat, ihmiset, jotka asuvat näissä maissa, mutta eivät ole kansalaisia. Katsomme hallituksen eri ministeriöitä keskitetty alueellisen ja paikallishallinnon tasolla, Euroopan komission budjetti ja lisäksi hyväntekeväisyysjärjestöt, muut kolmannen sektorin elimet usein se, että ei enää luoteta hyvän tekeväisyysjärjestöihin, se vaikuttaa myös siihen, miten annetaan varoja hyvän tekeväisyysjärjestöille. Sillä on sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia. EUn yritykset, vaikeita teknisiä kysymyksiä, mitä pitäisi tehdä EU-yhtiöiden tytäryhtiöille ulkomailla ja mitä pitäisi tehdä eurooppalaisille tytäryhtiöille, kun puhutaan amerikkalaisista yrityksistä. Tämä on ristiriitainen kysymys. Google ja Amazon, vaikka kyseessä ovatkin enimmäkseen amerikkalaiset yhtiöt, niiden pääajat ovat kuitenkin EU-ssa vero, verosyistä. Tämä on hyvin monimutkainen kysymys ja sitä pitäisi yrittää ratkaista. Sitten nämä organisaatiokustannukset, jotka liittyvät petosten käsittelyyn ja rikosoikeudelliset järjestelmät, jotka liittyvät petosrikoksiin. Tämä tulee esiin, jos, on, jos tulee eurooppalainen syyttäjän virasto. Nämä ovat siis hyvin tärkeitä kysymyksiä. Me olemme tehneet töitä yhdistyneessä kuningaskunnassa tämän asian parissa, mutta muualta ei ole niin pitkälle mennyttä tietoa tullutkaan. Ja tosiaankin meillä on äh, kolme erilaista ulottuvuutta näissä vahingoissa tai äh, riskeissä. Taloudelliset kustannukset, nykyiset ja tulevat, samoin kuin vaikutukset uhreihin ja kolmansiin osapuoliin, jotka ovat joutuneet petoksen kohteeksi esimerkiksi henkilöllisyysvarkauden yhteydessä. On myös alakysymyksiä. Mitä väliä sillä on, ovatko kansalaiset, äh, äh, ovatko nämä kansalaisia vai eivät? Äh, ja myös demografiset näkökohdat uhrien osalta. Euroopassa on yhä enemmän vanhempaa väestöä. Onko se ikävämpää, jos petos kohdistuu vanhempaan väkeen, kuten minun, eh, kun enää ei ole paljonkaan työikää jäljellä menetettävänä, tai sitten onko se pahempi, jos rikos kohdistuu nuoreen henkilöön, merkittävä kysymys, joka usein sivotetaan, mutta tärkeä kysymys tämäkin. Onko sillä väliä, onko eh, itsellä hyvin vähän, eh, kun joutuu petoksen kohteeksi, tai sitten jos on äh, suuri omaisuus ja joutuu petoksen kohteeksi. Sitten toinen alue, mitä äh, media arvioi riskeiksi, niin äh, tiedotusväline vääristymättä tämä tuo aivan uuden ulottuvuuden, aivan kuten Yhdysvaltain poliitikot ovat huomanneet ja meidän pitää tähänkin vastata. Sitten edelleen riskejä syntyy niiden osalta, jotka tekevät talousrikoksia, järjestäytyneitä rikollisia, joilla ei ole mitään sosiaalista niin sanot, tunnettua eh, kunnioitettavaa eh, tahoa. Esimerkiksi Europolin eh, johtaja otti tämän asian esiin aivan äskettäin ja henkilökohtaisesti minä suhtaudun skeptisesti näihin vaateisiin, joita että, tai sanotaan, että Eurooppa pysyy hengissä vain pestyllä rahalla tällaisina aikoina, kriisin aikana mutta tämä on kuitenkin tärkeä kysymys. Onko tällaisina lama-aikoina yhä enemmän riskejä, mutta tällä tavoin voitaisiin lyhyesti käsitellä näitä järjestäytyneen rikollisuuden kustannuksia, mutta halusin saada aikaan myös pohjaa muulle ajattelulle tältä pohjalta nyt ja tulevaisuudessa silloin kun halutaan arvioida, ollaanko menossa huonompaan vai parempaan suuntaan. Niin kuin joskus tapahtuu. Yksi näistä kysymyksistä on, ovatko asiat menossa huonompaan suuntaan, koska laman aikana eh, on enemmän halukkuutta korruptioon, esimerkiksi rahoituspalvelusektorilla jotkut saattaisivat sanoa, että on paljon ihmisiä, jotka ovat valmiita korruptioon ja olivat valmiita jo siihen ennen lamaa. Mutta varsinkin kun ihmiset haluavat säilyttää elintasonsa, ehkä he ovat, heillä on enemmän houkutuksia. Ja jos rikolliset luottavat siihen, että yhä enemmän ihmisiä on, on sellaisia ihmisiä, jotka hyväksyvät nämä tarjoukset, silloin on yhä vain enemmän korruptiota, petoksia ja rahanpesua tämän seurauksena. Ja sitten toinen kysymys tässä osiossa, mihin rahat käytetään. Me olemme ehkä huolestuneempia, jos rikolliset käyttävät rahansa terrorismin tukemiseen, poliittisen korruption tukemiseen tai ehkä investoivat uudelleen liike-elämään. Mutta nyt pitää muistaa, kun palataan tähän haltuunottokysymykseen, joka tulee eteen vielä myöhemmin. Äh, aika paljon menee ihan vain bailaamiseen ennen kuin investoitaisiin tätä rahaa. Äh, eivät he ole niinkään protestanttisen etiikan siunaamia. Sitten muita tärkeitä asioita. Äh, ihmiskauppa, aivan kuten tässä aikaisemmin tuli esiin, se on hyvin tärkeä kysymys. Siinä aiheutetaan vahinkoa tässä on tietenkin veteen piirretty viiva ihmiskaupan ja salakuljetuksen välillä. Ihmiset eivät maksaisi salakuljetuksesta, jos he tietäisivät, että heitä vain hyväksikäytetään. E, eivät ainoastaan nämä ihmiset, vaan tulevaisuudessakin kiinalaiset tai moldovalaiset tai libyalaiset tai muut eivät maksaisi isoja summia siitä, että pääsisivät Eurooppaan. Usein he ovat velkaantuneita. Niin he eivät maksaisi, elleivät odottaisi, että saisivat työpaikan Euroopassa tai pystyisivät sitten maksamaan jälkikäteen velkansa Vaikuttaa selvältä, että kaikki, niin nämä ovat kaikki kustannuksia tavallaan, mutta paljonko näistä kustannuksista koituvat eurooppalaisille usein kustannukset koituvat siitä, että ei makseta veroja, tämä on laitonta työtä, tämän tyyppistä kustannusta tulee Euroopalle, mutta usein kotimaissa perheet hyötyvät ja täytyy katsoa vain tätä äh, rahansiirtojen määrää Western Unionin ja muiden vastaavien yritysten kautta. Tällä tavoin nähdään se, miten monet Euroopan ulkopuoliset maat ovat täysin riippuvaisia tästä laittomasta äh, työstä. Äh, hyvin monimutkainen laskelma on tämä ihmisten salakuljetuksesta koituvat kustannukset vaikka työolosuhteet saattavat näillä ihmisillä olla hyvin huonot, saattaa olla, että he, heidän olosuhteensa ovat paremmat kuin kotimaassa. Ja siitä syystähän he maksavat, että pääsevät tänne. Kyse on siis rikollisuudesta, merkittävästä rikollisuudesta. Ja sen kustannusten selvittäminen on meidän tehtävämme. Sitten teollis- ja tekijänoikeusrikokset puhuin teille jo hiukan näistä tiedoista, jotka liittyvät tähän. Tämä on hyvin kallis rikollisuuden muoto. Sitten valuuttaväärennökset. Sanoin, että nämä mahdollistavat rikollisuuden, verkkorikollisuus, rahanpesu, korruptio. Me käsittelemme näitä asioita vähän eri tavoin Nämä ovat vain esimerkkejä siitä, miten voidaan luokitella nämä kustannukset niiden rikosten osalta, joissa on uhri. Me emme katso ainoastaan menetyksiä, vaan myös sitä, miten kustannuksia tulee siitä, miten ne vaikuttavat ihmisten elämään nämä rikokset. Sitten johtopäätöksenä näiden tietojen käyttö. Niitä käytetään niin, että mitataan hyvinvointivaikutuksiin vaikutuksia, eh, eli eh, koskien uhreja ja epäsuoria uhreja. Eh, sitten ei mitata, miten hyötyvät rikolliset näistä rikoksista. Teoreettisesti nämä ovat käytössä. Tämä on sitten taas eri asia, jos mitataan näitä kostia. Sitten nämä jär syyttäjävirasto kysymys, syyttäjä menetykset ja rikollisuustyypit. Niitä pitää vielä luokitella. Meillä on hiukan liian vähän tietoa näistä asioista. Me emme eh, tiedä tässä vaiheessa, aivan kuten Newton sanoi, eh, että Europolista tulisi tutkimusyksikkö eh, tiedusteluyksikön sijaan jos näin tapahtuisi, meidän pitäisi selvittää, miten paljon se vähentäisi rikollisuutta. Meidän selvityksemme saattaa antaa hyödyllistä tietoa asioista, mutta yhteistyö toimien ja rikollisuuden vähentämisen välillä. Se on monimutkainen asia. Siihen ei ole kukaan oikeastaan puuttunut, ei tässä valiokunnassa eikä muutenkaan Euroopan tutkimusyhteisössä. Tämä on tärkeä asia. Kiitoksia kovasti kärsivällisyydestänne kun kuuntelitte tätä kertomusta tai tätä selvitystä välikertomuksesta. Olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitos. Kiitoksia, herra Levi. Avataan keskustelu. Edustaja Newton Dan, olkaa hyvä. Kiitos tästä todella kiinnostavasta esityksestä. Kiinnostavin kysymys on, milloin saatte työn päätökseen? Teillähän on aivan valtavasti työtä ja valiokuntamme kausi päättyy tänä syksynä. Onko teillä mitään, johon voisimme ottaa mukaan loppumietintöömme? Ähm, tämä oli siis ensimmäinen kysymykseni, sillä teidän tuloksenne voivat olla meille äärimmäisen arvokkaita. Toiseksi tästä tämä sana parochial, eli yhteisöllisyys. Yhteisöllinen rikollisuus ei ole järjestäytynyttä kansainvälistä rikollisuutta. Tämä oli vain tällainen kommentti, ehkä näin voidaan hieman vähentää teidän työtaakkaa. Ja sitten seuraavaksi haluaisin kysyä, mitä tällainen eurooppalainen FBI sitten säästäisi? Me tässä valiokunnassa olemme yrittäneet saada arvioita aikaiseksi siitä, miten paljon rikollisuus aiheuttaa kustannuksia, mutta tässä taitaa olla kyse nyt triljoonista, jos ö, ynnätään kaikki väärentäminen, rahanpesu ja niin poispäin. Se on uskomaton summa. Ja jos luotaisiin eurooppalainen FBI ja annettaisiin niille vuosittainen talousarvio, jossa olisi miljardi vuodessa, jos siis säästettäisiin prosentti näistä, tästä triljoonasta, niin silloinhan se ö, FBI tuottaisi jo hyvin, vaikka se ei olisi edes mahdollisimman tehokas. Tämä on minun mielipiteeni arvioinnista. Rajat ylittävän poliisivoiman luominen olisi oikein järkevää ja kannattavaa. Investoinnin tuotto olisi korkea. Ja meillä on, meidän, meidän tehtävämme on tiedottaa, tiedottaa yleisöä ja ravistella hereille hallitukset. Eli palaan takaisin ensimmäisen kysymykseen, milloin saamme lisää lukuja. Kiitos. Kollega Barbara Weiler. Edustaja Weiler, olkaa hyvä. Kiitoksia. Ensinnäkin Hyvää päivää, hyvä professori. Me tapasimme jo Berliinissä tässä konferenssissa. Ja olen erittäin tyytyväinen, että nyt Brysselissä. Sillä teidän päätelmistänne tai tästä viimeistä kysymyksestä, eikä mitä Euroopan FBI auttaisi, Euroopan syyttäjäviranomainen auttaisi. Jos muistan oikein, mitä puhuimme silloin Berliinissä, Saksassa, niin muistaakseni eihän se riitä, että meillä on pelkästään vain kansallisen tason taistelua ja toimenpiteitä, koska jossain rikollisuuden muodossa saattaa olla ihan järkevää, mutta juuri talousrikollisuuden alalla, mitä pidän ehdottoman tarpeellisena, että voitaisiin aloittaa juuri talousrikollisuudesta, että meillä olisi myös eurooppalainen talousrikollisuuden vastainen taistelu. Ja vähän yllätyin teidän pessimistisestä lähestymistavastanne, joka tässä kysymyksessä oli, joka vähän kuulosti sillä, että ei ole ihan varmaa, että auttaako se mitään. No kyseessä minun mielestäni ei ole raha, kuten Bill täällä totesi. Me varmaan saisimme kyllä kulut katetuksi syyttäjäviranomaiselle, viranomaiselle mutta minusta olisi, tässä onkin kyseessä tämä pelottava vaikutus, koska talousrikolliset ajattelevat, että noin Euroopan sisällä, mutta myöskin Euroopan ulkopuolella voimme toimia ilman suurempaa vaaraa, että meidät saadaan kiinni, jos me tunnemme vain kotimaittemme lainsäädännön. Jos tiedämme, mitä tapahtuu sitten, mitä jos menemme kotimaasta toiseen maahan, jossain tilanne ehkä on toisenlainen, vähän löysempi, niin tällöin voimme käyttää varat oman mielemme mukaan. Mutta jos meillä olisi eurooppalainen toimija, jossa, jolla olisi myöskin valtuudet toimia muiden kuin eurooppalaisten valtioiden kanssa, vaikka juuri veroparatiisien kanssa, niin en ajattele tässä pelkästään se, että saadaan rahat takaisin, se on tärkeä tekijä, vaan myöskin se pelottava vaikutus, joka sillä olisi. Mikä on teidän kantanne tähän? Grazie, adesso facoltà l'onorevole Mayer. Kiitoksia sitten edustaja Maier, olkaa hyvä. Ich darf meine beiden Yhdyn kahden edellisen puhujan mielipiteeseen. En nyt puhu tästä eurooppalaisesta FBIstä, mutta haluaisin kuitenkin professorilta kysyä, kuten herra Newton Duncan tässä jo kysyi, nimittäin Europolilla Europolilla on aivan liian, henkilökunta, liian vähän henkilökuntaa järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan. 27 jäsenvaltiota pitää koordinoida ja samalla pitää tehdä yhteistyötä muiden valtioiden, kolmansien valtioiden kanssa. Tässä tehokas toiminta esimerkiksi arvonlisäveropetosten suhteen, joka aiheuttaa miljardien kustannuksia, jopa kaksi paikkaisia miljardisummia tässä, ja joka myös liittyy järjestäytyneeseen rikollisuuteen, myös esimerkiksi tupakan salakuljetukseen. Koko tätä varten on 12 virkaa olemassa koko tämän rikollisuuden torjuntaa varten. Ja tätä, tämän takia haluaisin nyt selkeän vastauksen siihen, eikö ainakin riittävä henkilökunta takaisi sen, että voisimme taloudellisia, taloudellisia etuja suojella paremmin ja että voisimme ainakin poliisiviranomaisten ja yleisten syyttäjäviranomaisten kanssa tehdä parempaa työtä yhteistyötä. Kiitos. Edustaja Zobro, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Teidän esityksenne, hyvä professori, oli oikein kiinnostavaa. Seurasin sitä tarkkaavaisena. Minäkin haluaisin esittää kysymyksen. Ehkä analysoitte nimittäin tätäkin. Meille vaikuttaa itsestään selvältä, että rikollisuus aiheuttaa kustannuksia. Esimerkiksi varkaudet ja muut rikollisuudet aiheuttavat kustannuksia, joiden määrä on helppo määritellä, mutta sitten on muitakin kustannuksia, kuten esimerkiksi luottamuksen vähentyminen. Esimerkiksi jossain tietyssä yhteisössä kansalaiset, kansalaisten saattaa olla pakko asentaa hälytysjärjestelmiä ja muita, muita suojakeinoja. Tämä vaikuttaa myös elämän laatuun ennen kaikkea, jos tällaiset tällainen rikollisuus on tuossa yhteisössä hyvin laajalle levinnyttä. Näin siis rikollisuus aiheuttaa hyvin mittavia välillisiä kustannuksia. Analysoitte lisäksi ryöstöntapaisten kiristysten ja suojelurahojen kustannuksia sekä sen kustannuksia, että estetään sijoittajia sijoittamasta. Tämän näkee myös Puolassa rakennusalalla. Puolassa on paljon varoja infrastruktuuriprojekteja varten. Ja rakennusyrityksiä on mennyt konkurssiin kuitenkin noin 200, sillä varoja ei maksettu näille yrityksille ajoissa. Tällä on estävä vaikutus yritystoiminnassa. Eli tämä johtaa myös siihen, että luottamus vähenee ja talouskasvu ja taloudellinen toiminta häiriintyy. Eli olisi kiinnostavaa myös tietää niiden kustannuksen määrästä, joka, jotka aiheutuvat siitä, että luottamus viranomaisiin, syyttäjäviranomaisiin, tuomioistuimiin ja niin poispäin, että se vähenee näiden pitäisi suojella kansalaisia rikollisuudelta. Ja sitten toisaalta taas niille kansalaisille, jotka haluavat suojella itseään, aiheutuu lisäkustannuksia. Eli minä haluaisin tietää, tarkasteletteko myös niitä kustannuksia, jotka johtuvat luottamuksen vähenemistä. Kiitos. Facoltà onorevole Jacolino. Kiitos. edustaja Jacolino, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kuuntelin suurella mielenkiinnolla tätä esitystä, varsinkin tämä loppuosa oli hyvin mielenkiintoinen. Ja täällä valiokunnassa on myöskin näitä tästä eurooppalaista väestymistapaa. Eurooppalainen lähestymistapa auttaa paremmin järjestäytyneen rikollisuuden arvioinnissa ja kun arvioidaan sen valtavia kustannuksia, joita se aiheuttaa taloudelle. Ja joskus sen toimintaansa on laillista, joskus laitonta. Täällä puhuitte myöskin järjestäytymismuodoista ja järjestysmuotojen kuluista, joita on jo lukuinakin näkemistä. Tällä hetkellä näitä on oikeastaan kaksi kysymystä hänen. Kuinka tämä järjestetyn rikollisuuden kulut, kuinka ne vaikuttavat siihen, että, että kilpailukyky maassa ja yrityksen kilpailukyky aika usein joutuu kärsimään siitä, että järjestetyn rikollisuus on sijoittanut yritysmaailmaan. Mikä kulu tästä syntyy, kun kilpailukyky alenee näillä alueilla? Ja mitä sitten vielä voittaisin tehdä eurooppalaisen lainsäädännön suhteen mafioiden huomioon ottamiseksi harmonisoinnin yhteydessä? Kuinka voitaisiin tällä tavalla vähentää rikollisuuden aiheuttamia kustannuksia. Tietenkin tällä hetkellä emme varmasti näe missään vaiheessa nämä voitaisiin hyväksyä. Kiitoksia sitten edustaja Tomasic. Olkaa Thank you very much, Madam Speaker, and thank you for... Kiitos puheenjohtaja Kiitos näistä tervetulleista myös. Professori, olisiko halvempaa parantaa poliisivoimien rikostorjuntakeinoja perustamalla nollatoleranssia korruptiota vastaan niin me tiedämme, että monia näitä rikoksia ei, monia näistä rikoksista ei voisi tapahtua, jos e, järjestelmän sisäisessä, sisällä ei olisi joku. Eli korruptien, korruption torjumiseen tarvitsemme todella hyvän tiimin. Grazie a lei, onorevole Tomasic. Adesso do la parola nuovamente al Ja sitten odotetaan professori Levi, olkaa teillä on puheenvuoro taas. Uh, thanks for... Kiitoksia nyt täytyy katsoa, ovatko kysymykset parempia kuin minun vastaukseni. Kiitoksia, oikein mielenkiintoisia kysymyksiä esititte. Yritän vastata niihin. Tämä hankkeen aikajakso, se on syyskuun loppuun asti. Ja silloin saatte sen siitä syystä äh, minua pyydettiin, että äh, siihen mennessä sadan. Äh, se on aika lyhyt aika näin mittavalle hankkeelle. Minä en ole mikään alkemisti, en minä pysty enkä aiokkaan tuottaa mitään väärää tietoa näihin kysymyksiin. varmasti jää joitakin tietokysymyksiä ratkaisematta. Me emme voi taikoa näitä tuloksia vain siksi, kun, että niitä tarvitaan, mutta parhaamme me teemme. Tämä parochial, yhteisöllinen, minä en ehkä siitä tarpeeksi kertonut, Nämä ovat sellaisia kustannuksia, joita tulee paikallisyhteisölle ennemmin kuin kyse olisi paikallisesta rikoksesta, eli ne kustannukset yksilöille, lähiyhteisölle. Esimerkiksi pyramidihuijauksen tapauksessa ihmiset yleensä rekrytoivat ystäviänsä, naapureitansa mukaan sellaiseen toimintaan, joka, jonka he uskovat on tuottavaa, mutta kyseessä onkin sitten huijaus. Tai jos kyseessä on tappo, se koskee ihmisiä, jotka asuvat tällä kyseisellä alueella. Muutama kysymys, mukaan lukien Barbara Weilerin kysymys liittyivät FBIhin, eurooppalaiseen FBI-ajatukseen. Kyllä, varmasti tarvittaisiin paljon enemmän nämä poliisitoimintaa rajat ylittävästi. Euroopan komissio, komissiolla on tämä tiedossaan ja me olemme tällaista myös äh, ta- tai ajatellen näin järjestäytynyttä riko- rikollisuutta. Mutta varmasti tarvitaan paljon enemmän rajat ylittävää tutkimustoimintaa. Minä en suhtautunut siinä mielessä skeptisesti, mutta viimeisessä huomiossani sanoin vain, että ei, nämä menetelmät, joiden avulla voidaan ymmärtää poliisitoiminnan ulkopuolella tapahtuva toiminta, sitä ei ole vielä kehitelty riittävän pitkälle, se ei ole minun valtuuksissani. Ja tämä voidaan vain todeta, mutta henkilökohtaisesti minä olen sillä kannalla, että paljon enemmän tarvitaan resursseja ja myös tutkimustoimintaa. Europolissa taitaa olla vain 12 ihmistä näiden asioiden parissa työskentelemässä jäsenvaltioissa paljon enemmän. Meidän täytyisi löytää eh, jonkinlaisia tapoja, joilla nämä voivat toimia paremmin yhteistyössä, ajatellen lähtömaata ja kohdemaata, jotta ne voisivat tehdä paremmin yhteistyötä sekä EUn että sisällä että ulkopuolella mutta eh, tämä ei ole tämän hankkeen piirissä. Olen eh, samaa mieltä myös arvonlisäveropetoksista. Niin minä eh, tein oman tohtorin väitöskirjani koskien konkurssirikoksia silloin yhdistyneessä kuningaskunnassa, mutta silloinkin jo otin esiin, että tämä on myös kansainvälistä bisnestä. Ja jo 1500-luvulla siitä tuli, tuli rikos, että pidetään nämä velkojat ja lähdetään ulkomaille. Tämä ei ole mikään uusi ilmiö, mutta se on vain tullut vakavammaksi. Ja syytöstoimia on aivan liian vähän unionissa. Me olemme aivan samoilla linjoilla, mutta olen aivan samaa mieltä siinä, että tässä pitäisi olla jonkinnäköinen pelote, jos ihmiset ajattelevat, että tässä ei ole mitään riskejä. Äh, heitä ei syytetä eikä äh, ole myöskään minkäänlaisia äh, perintämekanismeja ajatellen näitä petoksia, joita he ovat tehneet tai rahanpesua ajatellen, niin siinä tapauksessa rikollisuutta esiintyy yhä enemmän. Sitten luottamuksen menetys. Me yritämme kehittää tätä varten myös menetelmiä. Ehkä emme saa näihin mitään absoluuttisia lukuja. Jos sellaisia näkyy, niin minä en välttämättä niihin luota, koska jos laitetaan luku ja tällaisiin aineettomiin asioihin. Se on hyvin hankala kysymys, mutta me pyrimme arvioimaan tätä. Olen kanssani samaa mieltä, että tämä on hyvin tärkeä kysymys myös tämä oheisvahingot, joita tapahtuu rikosten yhteydessä. Ja lopuksi vielä nollatoleranssi julkisissa tehtävissä toimivien ihmisten osalta. Tämä on tärkeä moraalinen kysymys. En usko, että kriminologia on vielä löytänyt vastausta siihen, onko sillä väliä, onko nolla vai 0,5 toleranssi joskus ähm, saattaa olla, että asiat priorisoidaan äh, niin, että vakavuus siinä äh, muuttaa muotoaan. Ja tämä tässä on tarkasteltu eri vakavuusasteisia järjestäytyneen rikollisuuden muotoja. Jos katsotaan hyvin pieniä summia, ehkä meillä ei ole riittävästi resursseja, jos nyt katsotaan myös niitä rajoitteita, joita meillä on, että voitaisiin lähteä, lähteä myös näihin vaikeampiin tehtäviin. Ei kyse välttämättä ole mistään isoista nimistä, mutta kyse on usein hyvin monimutkaisista verkostoista. Jos käytetään pikkuongelmiin kaikki resurssit, silloin ei ole isoihin ongelmiin enää resursseja käytettävissä. Tämä on niin, näytätte hämmentyneeltä, mutta jos, eh, jos on rajallisesti rajoja, varoja, sitten täytyy päättää, mihin niitä käytetään. Joskus Tämä on poliittista todellisuutta, se on surullista, mutta totta. Yksikään maa Euroopassa ei voi hoitaa kaikkia rikoksia, joita, joita, joista se kärsii, joten priorisoida pitää. Ja näin minäkin teen, kun pyrin auttamaan teitä ajattelemaan tätä ongelmaa, vaikka e, eletään oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti, niin kuin Italiassa. Ei kaikkea voida hoitaa, ei täytyy päättää, lähdetäänkö isojen kalojen perään, niin kuin Europol tekee, tai pienten, mutta periaatteessa kannattaa toleranssia, mutta saadaanko se aikaan sitten rikostutkinnassa ja syytetoiminnassa, se on sitten toinen kysymys. Kiitos. Joo, a questo proposito. Kiitoksia, professori Levi. Taas muistuttaa, että koordinaattorin kokouksessa me olemme katsoneet mahdollisuutta sille, että tämä tutkimus ja sen seuraamukset, niin se välttämättä ehkä tule ajoissa meidän työmme suhteen, mutta voimme käyttää ehkä jotain muuta mahdollisuutta hyväksemme tämän tutkimuksen käyttämiseksi hyväksemme. Totta kai mekin seuraamme tämän tutkimuksen edistymistä. Ja sitten ehkä live valiokunnassa asia voidaan katsoa myöhemmin. Ja kiitokset näistä tämän päivän tiedoista. No, kun odotamme innolla loppupäätelmiä. Bille, onko sinulla vielä puheenvuoro? Ole hyvä. Yes. Uh, uh, uh. Kyllä. Kunnioitan täysin sitä, mitä puheenjohtaja sanoi, ja se on kyllä totta. Mietin kuitenkin, voisinko löytää mahdollisuuden ennen täysistuntoäänestystä kuulla vielä professori, ja hän voisi esitellä tuloksia niin, että voimme keskustella siitä, en tiedä, miten tämä käytännössä toteutettaisiin, mutta se olisi kyllä hyödyllistä kaikille. Ehkä voisimme siis sitä harkita. Kiitos. A- I am, uh, the final vote is... Uh, mm, oliko se 9. Uh, päivä uh, vai 17. päivä syyskuuta tämä loppuäänestys valiokunnassa? Niin minä varmasti Pyrin tähän, jos vain mahdollista. Minulla ei ole tässä kalenteria mukanani, mutta minä tiedän, että siellä on muitakin, muitakin asioita tulossa Meksikossa sillä viikolla. Mutta minä teen selvitystä siitä, mitä liike-elämä pystyy tekemään ajatellen järjestäytynyttä rikollisuutta Meksikossa, mutta pyrin hankkiutumaan paikalle, jos se vain on mahdollista. Aivan varmasti yritän esittää teille myös lisätietoa tästä jo etukäteen. Kiitoksia professori Levi. Sitten meillä on tämän kokouksen viimeinen asia, Tervetuloa Euroopan edustajat tänne. Michel Rosenbach, joka on järjestetynä rikollisuuden päällikkö. Ja sitten myöskin henkilö, joka vastuussa Italian rikollisuudesta. Nämä kaksi puhujaa esittävät meille hyvin mielenkiintoisen esityksen. Tämä liittyy vähän aikaa sitten julkaistuun raporttiin, jossa puhutaan juuri Italian järjestetyn rikollisuuden aiheuttamasta uhista – Ja tietenkin myöskin sitä huolesta, joka täyttää Euroopan unionille ja koko maailmalle. Haluaisin vielä tässä yhteydessä todeta minun henkilökohtaisen kommenttini, että tämä raportti, jota pidän erittäin hyvänä, se on todellakin hyvin syvällinen tutkimus, jopa eeppinen tutkimus ja loppujen lopuksi nyt tässä katsotaan asiaa, joka on aika pitkään katsottu vain kansallisena tai mm, alueellisena ongelmana. Mutta tässä on jo ehkä vähän lyhytnäköinen eurooppalainen politiikka – katsonut asiaa, joten nyt on ehkä löytänyt parhaita mahdollisia ratkaisuja tähän järjestetyn rikollisuuden muotoon, siis italialaiseen mafiaan liittyen. Joten meidän keskustelumme käydään niin kuin ainakin 20 minuuttia ensin esittelijöille ja sitten käydään keskusteluun meidän kollegoidemme kanssa. Niin 20 minuuttia siis yhteensä molemmille 10 minuuttia per puhuja. Ja tämän jälkeen puhumme kollegoiden kanssa. Ja sitten saatte vielä vastauspuheenvuoron. Joten ole hyvä, Misha. Thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille erityiset kiitokset valiokunnalle siitä, että kutsutte Europolin tähän kokoukseen. Haluaisin Rainwrightin pääjohtajamme terveiset teille välittää. Hän ei valitettavasti päässyt paikalle tänään. Tänään me esittelemme Europolin uusimman uhkakuva-analyysin, nimittäin Italian järjestäytynyttä rikollisuutta koskien olemme keskustelleet tässä Rouva Alvanon kanssa jo useasti ja haluan kiittää hänen tukeaan ja omistautumistaan tälle asialle. Europel ei ole pelkästään tehnyt tätä uhkakuvaa arviota, vaan olemme myös perustaneet koordinointitoimiston toukokuussa Italian poliisijohtajien kanssa. Tämä on tällainen koordinointikeskus, jossa kohdist, kohdistetaan huomio tiettyihin ryhmiin ja rikollisuustyypeihin. Eli siis työ on jo alkanut ja herra Ellero tässä on tämän tiimin johtaja, tämän operatiivisen toimin, tiimin johtaja, joten näin voimme siis tulevaisuudessa keskittyä yhä enemmän italialaisen järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja toivottavasti voimme pian ensimmäiset myönteiset tulokset teille raportoida. Ennen kuin aloitan tästä uhkakuva-arviosta, annan puheenvuoron kollegalleni niin, äh, vielä muutama pikku huomio. Järjestäytynyt rikollisuus, korruptio ja rahanpesu aiheuttavat huomattavia haittoja EUlle ja meidän pitää puuttua näihin asioihin tehokkaasti. Myös tämä järjestäytyneen ja vakavan rikollisuuden uhkien arviointi on vahvistanut tämän kuvan. Se on kaikista tarkkanäköisin arviointi järjestäytyneestä rikollisuudesta koko EU:ssa. Me olemme tässä arviossa huomanneet, että järjestäytyneet, järjestäytyneet rikollisuus, rikollisryhmät, kuten mafiat, mafiaryhmät, näyttelevät tärkeää roolia järjestäytyneessä rikollisuudessa Euroopan unionissa järjestäytyneen rikollisen uhkien arvioinnin perusteella neuvosto on asettanut prioriteetit rikollisuuden, järjestetyn rikollisen torjunnalle EUlle. Ja tässä on tietysti nyt sitten poliittista liikevoimaa takana. Näin voimme sitten toimia parantaa rikollisuuden torjunnassa. Muutama huomio siitä, mitä tässä vakavan järjestetyn rikollisuuden uhkien arvioinnissa on löydetty. Nimittäin 306, 3600 järjestäytynyttä rikollisryhmää toimii EU:ssa. Me olemme nähneet näiden ryhmien käytöksessä muutoksia. Ne ovat nykyään globaalimmin toimivia ja ne ovat joustavampia, ne sopeutuvat ja ne käyttävät lainsäädännön reikiä hyväkseen ja ne ovat lähteneet uusille rikollismarkkinoille, joissa on uusia mahdollisuuksia. Rikollisuuden muodot ovat hyvin erilaisia. Heillä on asiantuntemusta, he tekevät yhteistyötä, eli rikollisjärjestöjen välillä on yhteistyötä, ja tämä on tyypillistä myös italialaisille rikollisryhmille, eli yhteistyötä on järjestöjen välillä, sellaisten eri rikollisjärjestöjen välillä, jotka tekevät eri rikollisuuden alalla töitä, mutta myös eri alueiden välillä on yhteistyötä. Eli siis käytetään, siellä käytetään hyväksi kaikenlaisia helpottavia tekijöitä rikollisuudessa. Yksi ö, tärkeä tekijä on talouskriisi Euroopan unionissa ja me näemme ta- selkeän linkin tämän talouskriisin ja järjestäytyneen rikollisuuden välillä. Järjestäytynyt rikollisuus myös vaikuttaa talouskasvuun ja talouskriisistä toipumiseen. Korruptio muun muassa voi, voi aiheuttaa vääristymistä markkinoilla ja myös rikollisuuden tuottamien varojen investointi vääristää kilpailua, mutta myös esimerkiksi kulutushyödykkeiden väärentäminen aiheuttaa ongelmia laillisille yrityksille. Myös ihmiskauppa on lisääntynyt, koska halvan työvoiman kysyntä on kasvanut talouskriisissä. Mutta uhka-arvioinnissa, tai nämä uhkat, uhat kohdistuvat myös jäsenvaltioiden talousarvioihin. Esimerkiksi hiilidioksidipäästöoikeuspetokset ovat, maks- ovat huomattavia vahinkoja aiheuttaneet ja myös esimerkiksi KPMG on arvioinut, että 11 miljardia euroa vahinkoja on vuonna yhdessä vuodessa aiheutunut. Eli näin saattaa jo syntyä noidan kehä, e, jossa rikollisjärjestöjen toiminta sitten häiritsee talouskriisistä toipumista ja tästä on keskusteltu myös tässä valiokunnassa. Tietysti tämä vaikuttaa myös viranomaisten resursseihin. Järjestäytyneen rikollisuuden uhkaa ei tunnisteta tarpeeksi hyvin, joten Europolissa me tuemme tämän valiokunnan e- suosituksia ja mietintöluonnosta olemme varmoja, että ne vahvistavat EUn rikollisuuden, järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaa. Europol haluaisi lainsäädäntöehdotuksen, jossa määritellään yhteinen lähestymistapa järjestäytyneen rikollisuuteen ja mafiatyyliseen rikollisuuteen. Me haluaisimme myös, että vaihdetaan tiedustelutietoja ja kassavirtatietoja ja, ja kassavirtojen tiedos, ää, äh, tiedojen perusteella voitaisiin seurata sitä, miten rikollisuuden tuottoja siirrellään. Joka jäsenvaltion pitäisi perustaa keskitetty pankkitilirekisteri ja pitäisi vaihtaa Europolin kanssa turvatun tietojenvaihtojärjestelmän kautta tietoja. Jos te, teitä kiinnostaa yksityiskohdat enemmän, me olemme valmiita antamaan kirjallisesti vielä tarkempia vastauksia ennen kuin annan nyt puheenvuoron David Ellerolle, joka on varsinainen asiantuntija italialaisessa rikollisuudessa. Haluaisin kiittää kutsuosta ja haluaisin todellakin vakuuttaa, että Europol on yhdessä jäsenvaltioiden kanssa todella omistautunut järjestäytyneen rikollisuuden torjunnalle ja erityisesti italialaisen järjestäytyneen rikollisuuden torjunnalle. Kiitos paljon. Annan puheenvuoron kollegalleni. I see, thanks God, there is... Kiitos. Tässä nyt pöydällä on kello, joten yritän pysyä pyhueajassa. On niminen David Eller, olen Europolin virkamies. Ennen Europolin kokemusta olin karabinieri, poliisi, siis Italiassa. Ja esittelen nyt tässä Europolin uhka-arvion pääarvio, päätulokset. Mistä puhun tänään? Ensinnäkin siitä, miksi, miksi tämä uhka-arvio on tehty, miksi Eurooppa sen tehtiin, miten tämä arvio tehtiin, mitä tuloksia siitä on saatu ja tietysti mitä Europol voi nyt sitten tulevaisuudessa tehdä. Jo vuonna 2011 tehtiin tämä aikaisempi järjestäytynyt rikollisuutta koskeva uhkakuva-arvio, ja siinä tunnustettiin, että rikolli, ri, paljon rikollista toimintaa oli lähtöisin Etelä-Italiasta. Rikollisjärjestöt tekivät siellä eri, paljon erilaisia rikoksia ja tämä pätee myös tänään, nimittäin tänä päivänä yleisesti näiden järjestöjen raportoin, toimien raportointi oli liian vähäistä. Ja näin siis tuolloin tunnistettiin, että pitää tehdä tarkka uhka-arvio siitä, mikä on siellä Italiassa tarkka tilanne. Uhka-arvio on siis tehty lainvalvontaviranomaisten näkökulmasta tietysti. Kuten edellinen puhuja sanoi, vuonna 2013 tehdessä uhka-arviossa tunnistettiin, saatiin selville, että EU:ssa on 3600 rikollisjärjestöä tärkein aihe tästä OKTA-uhka-arviosta on se, että käytetään myös liike-elämän rakenteita hyväksi. Miten tämä uhka-arvio sitten tehtiin? Ensinnäkin se tehtiin tämän OKTA-metodologian pohjalta, eli jäsenvaltiolle lähetettiin kyselylomakkeita ja niin, niin, myös niihin kolmansiin maihin, joiden kanssa meillä on yhteistyötä. Tässä keskityttiin italialaisten rikollisryhmien luonteeseen, rakenteeseen, toimintatapoihin. Valitettavasti ensimmäisenä huomasimme, että näistä järjestöistä ei ole Italian ulkopuolella ää, paljonkaan tietoja. Koska tällainen tiedonpuute on niin olemassa, me, puh- me käytimme myös avoimia tietolähteitä ja se on ollut todella hyödyllistä ja käytimme ennen kaikkea myös toteutettuja italialaisten rikollisten pidätysmääräyksiä. Näin sitten teimme uhka-arvion, josta uhka-arviosta on tietysti tällainen julkinen versio, ja sitten on olemassa myös tällainen luottamuksellinen versio uhka-arviosta, joka on lähetetty kansallisille viranomaisille. Uhka-arviossa ennen, ennen, ensinnäkin analysoidaan näiden rikollisryhmien luonnetta ja rakennetta, mutta tämä ei ollut uhka-arvion tarkoitus. Tarkoituksella oli nähdä, mikä näiden rikoll- italialaisten rikollisjärjestöjen vaikutus on, kun ne toimivat Italian ulkopuolella. Eli me tunnistimme ensiksi pää, pääryhmät, Cosa Nostra, Drangheta Camorra ja muut ryhmät, kuten esimerkiksi Stidda, ovat näitä pääitalialaisia mafiaryhmiä. Mitä tulee niiden tekemiin rikoksiin, niin yksi seikka tässä tällaisessa rikollisuudessa on se, että, että ne eivät toimi pelkästään yhdellä rikollisuuden alalla, vaan ne lähtevät minkä tahansa tai minkä minkä tahansa laiseen rikollisuuden, joka on tuottavaa. Huomekauppa on yksi niiden tärkeimmistä rikollisuusaloista. Myös tietysti rahanpesu on keskeistä ja korruptio. Korruptio on tietysti helpottava tekijä niiden toimissa. Myös väärentäminen ja jätehuolto ja myrkkyjätteiden, myrkkyjätteiden kauppa on myös yksi rikollisuuden ala tärkeää, tärkeää on miettiä, minkälaisia trendejä on huomattu tässä uhka-arviossa. Um, yksi syyttäjäviranomainen sanoi tämän sitaatin, kun hän oli käymässä äh, Europolissa. Nämä italialaiset rikollisjärjestöt nimittäin käyttävät myös laillisia liike-elämän malleja. Niidenkin on vaikea löytää äh, ja italialaisen rikallisjärjestöjen ei ole vaikea löytää rahoja. Heillä on päinvastainen ongelma kuin muilla yrittäjillä. Eli niiden pitää, niillä on paljon käteisvaroja ja niiden pitää sitten löytää mahdollisuus pestä nämä käteisvarat. Ja tämä on siis yksi keskeinen piirre. Ja lisäksi on, siellä on lähdetty niin sanotun vihreän energian sektorille ja myös internet on antanut uusia mahdollisuuksia järjestäytyneelle rikollisuudelle toimia ilman rajoja. Mitkä ovat tämän uhka-arvion johtopäätökset? Ensimmäinen on se, että näistä, näistä rikollisryhmistä ei raportoida tarpeeksi. Eli EU-tasolla tässä on paljon eroja. Italiassa tietysti perinteen ja, ja historian kamalien piirteiden takia meillä on paljon tietoa siitä, miten nämä järjestäytyneet rikollisryhmät toimivat. Mutta sitten Italian ulkopuolella ei tiedetä paljonkaan näistä näiden rikollisjärjestöjen toimista. Nämä järjestöt itse toimivat eri tavalla Italiassa ja Italian ulkopuolella. Italiassa järjestöillä on siis kotopuolessa täysi, täysi hallinta reviirillään myös sotilaallisesti niin sanotusti, kun nämä järjestöt toimivat Italian ulkopuolella, ne pitävät hyvin matalaa profiilia. Ja tästä, tämä liittyy myös tähän tiedon puutteeseen näistä järjestöistä Ulkomailla ne pitävät nimittäin matalaa profiilia ja niitä ei välttämättä huomata. Ja tämä on minun mielestäni suurin uhka, joka näistä järjestöistä tulee tällä hetkellä. Ja tämä, tästä pääsemmekin uhkakuva-arvion suosituksiin. Minä olen tunnistanut viisi pää, pää äh, suositusta, nimittäin äh, tu, rikollisten tunnistaminen ja havaitseminen Italian ulkopuolella on ensisijasta tiedonvaihto, on erittäin tärkeää. Toiseksi ja me tarvitsemme kattavaa antimafialainsäädäntöä. Tässä en tarkoita mafiaa Italian ö, käsitteen mukaisesti, vaan kaikkia mafiatyyppejä. Ö, mafiahan käytettiin e, ensiksi vain italialaisesta rikollisuudesta, mutta tämä pätee nyt kaikkiin mafioihin. Nämä rikollisjärjestöt käyttävät lainsäädännön porsanreikiä hyväkseen. Sitten neljän, neljäs suositus, rikollisvarat. Tämä on tärkein kohta. On todistettu monta kertaa, että nämä, nämä rikolliset voidaan pidättää, ne, heidät voivat laittaa vankilaan, mutta he näkevät sen tavallaan osana työtään. Mutta sitten kun heiltä viedään rikollisvarat, niin silloin, sillä voidaan todella näitä rikollissyndikaatteja vahingoittaa. Ja lisäksi meidän pitää käyttää hyväksi olemassa olevaa kokemusta Europolissa. On olemassa maita, kuten Italia, mutta Italia ei ole tässä ainoa maa, jossa on taisteltu hyvin tehokkaasti tämän tyyppistä rikollisuutta vastaan. Meidän pitää kerätä kokemusta ja eh, kerätä näitä onnistuneita kokemuksia ja käytäntöjä ja näin voimme sitten auttaa muita maita, jotka pyytävät apua rikosten torjunnassa. Mikä on Europolin vastaus tähän? Europol on tunnistanut, että pitää perustaa rakenne italialaisen järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseen. Me perustimme 3. toukokuuta 2013 koordinointikeskuksen E, siellä Italian poliisiviranomaiset ja myös oikeusviranomaiset tekevät yhteistyötä, mutta myös seitsemän EUn jäsenvaltiota osallistuu tähän ja myös kolmansien tahojen assosiointi on käynnissä. Eurojust on myös assosioitu sekä lainvalvontaviranomaiset että oikeusviranomaiset pitää ottaa mukaan. Ja ja tietysti meillä, meillä pitää olla myös mahdollisuus pitää yhteyksiä maihin, joiden kanssa ei ole sopimuksia. Tämä koordinointikeskus on tavallaan foorumi, jolla voidaan tehdä yhteistyötä. Tähän mennessä Europol on tukenut tutkimuksia jo monta kertaa, mutta tä- tähän mennessä ei ole keskitetty rikollisryhmiin, vaan esimerkiksi kulutushyödykkeisiin. Ja nyt tavallaan menemme seuraavalle tasolle ja keskitymme itse rikollisryhmiin. Meillä on konkreettisia operatiivisia välineitä, joita voimme tarjota jäsenvaltioille. Eli nämä ovat sekä strategisia että operatiivisia. Uhka-arvio on esimerkki siitä, mitä tarjoamme. Tarjoamme myös asiantuntemusta ja koulutusta. Me talitamme koulutusta myös Italian ulkopuolisille koulut, äh, tutkijoille. Ja tietysti me tuemme myös itse tutkimuksia. Nyt kun olemme tämän koordinointikeskuksen avanneet, olemme tukeneet jo, äh, jo yhtä olemassa olevaa tutkimusta, mutta se on vielä käynnissä, joten siitä en voi raportoida sen enempää. Tässä minun osani tästä edi tästä esityksestä. Itse asiassa minulla on vielä minuutti puheenvuoroaikaa, joten yllättäen pysyttelen tässä puheajan rajoissaan. Kiitos paljon ja olen valmis ottamaan kysymyksiä vastaan. Kiitoksia. Sitten käymme keskusteluun. Edustaja Jakolina, teillä on puheenvuoro. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ilman muuta kuuntelin herra Leroa hyvin tarkkaavaisesti ja ovat hyvin pitkälti samoilla linjoilla, mitä me olemme tehneet täällä meidän 15 kuukauden toimintamme aikana. Eli tässä on hyvin paljon samanlaista. Haluamme yhteistyötä ja haluamme ja myöskin, että teemme tästä selkeämpää poliittisille toimijoille Tällä hetkellä se ei ollut vielä mikään poliittinen prioriteetti. Ja tietenkin me täällä parlamentissa tämän valiokunnan työn avulla olemme nostaneet sitä esille. Kaikki jäsenvaltiot ovat yhtä tietoisia asioista. Italiassa kyllä. Mutta täällä todettiin myös, että täällä pitäisi lisätä tietoisuutta ja tämä on juuri tehtävämme monissa jäsenvaltioissa, että lähennetään myöskin lainsäädäntöä toisinsa ja käyttää takavarikkoa enemmän hyväkseen. Tämäkin on asia, jonka olen, josta olen samaa mieltä. Tietenkin mafian kanssa toiminta tarkoittaa myöskin, että he pitää myös heidän omaisuus ja resurssit poistaa heiltä ja palauttaa ne takaisin tänne lailliseen talouteen. sillä mafia on ne jollain tavalla ottanut pois sieltä. Totta kai meidän pitää myöskin jakaa tietoja ilman muuta. Europol, Eurojust ja jäsenvaltiot ovat juuri puolustamassa tätä vapautta, joka meillä on. Joten minun kommenttini on pelkästään vain rohkaisu teille. Jatkakaa eteenpäin Ja sitten nämä rikoksen tyypit, joita mainitsette, ympäristö, rikokset, internetrikokset. No tässä varmaan olemme samalla linjalle. Mekin haluamme jatkaa tällä tiellä eteenpäin. Pyrimme lisäämään kansalaisten turvallisuutta. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Jakolina, sitten edustaja Kirkko. Olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Pari kysymystä. Puhuitte kummastakin näissä alustuksissa. En mitä uutta tässä esitä, mutta ensimmäinen kysymys. Suhde, joka on Europolin ja paikallisen ja alueellisen poliisin välillä. Minun käsittääkseni joskus aloitteita on esitetty, siinä on ollut ongelmia. Koko tämä alue on hyvin vaikea ajatellen paikallisia poliisi voimia. On näin sellaisia tapauksia ollut kaikissa maissa, joissa poliisi on. Poliisia täytyy tarkastella myös paikallisella tasolla ennen kuin voidaan puhua rikosten ehkäisystä. Haluaisin tietää, mikä teidän mielestänne tässä suhteessa tämä suhde on. Ja toiseksi puhuitte lisäksi järjestäytyneistä rikollisista toimista täällä reuna-alueilla. Minua kiinnostaa tämä lailliset liiketoimet, niiden reuna-alueet, silloin kun ei välttämättä olla tietoisia näistä toimista, kun rahat tulevat rikollisista lähteistä tai rikollisilta toimijoilta. Missä määrin te voitte käyttää eri mekanismeja, joiden avulla voidaan selvittää nämä yhteydet ja lähteet auttaa laillisia liiketoimia välttämään näitä ongelmia. No, no, no. Sorry. Adesso... Eh, Sitten eh, Bill Newton Dan, olkaa Thank you. Kiitos teille molemmille näistä kiinnostavista esityksestä. Ne ovat oikein hyödyllisiä. Neljä tai viisi italialaista rikollisryhmää, joista kerroit yksityiskohtaisesti. Ovatko nämä suurimpia ryhmiä näistä 3600 rikollisryhmästä, jotka ovat aktiivisia EU:ssa, ovatko italialaiset tavallaan parhaita niin sanotusti, eli tehokkaimpia? Onko siis muita rikollisryhmiä, joita tässä kertomuksessa ei käsitellä, mutta joihin samalla kuitenkin pitäisi keskittyä? Se on ensimmäinen kysymykseni. Haluaisin tähän vain hieman näkökulmaa. Ja sitten toiseksi on, oli oikein hyvä neuvo, tai oli olisi, meille on ongelmana se, että meille, jotka eivät ole italialaisia, meillä on ongelma se, että mafia Italian ulkopuolella keskittyy aivan tietyn tyyppisiin järjestöihin, mutta te sanoitte, te sanoitte, että pitäisi käyttää sitä yleisemmässä tarkoituksessa, mutta ehkä pitäisi löytää joku muu käsite, ei mafiatyylinen järjestö vai, tai ehkä tämmöinen järjestäytynyt ryhmä. Muuten Muuten tulee sekannusta. Ajatellaan siis, että tarkoitetaan mafiaa, vaikka ei tarkoiteta. Ja olette aivan oikeassa, muualla Euroopassa ei raportoida näistä italialaisista ryhmistä tarpeeksi. tarpeeksi. Kiitos oikein paljon vielä näistä mielenkiintoisista esitelmistä. Edustaja Holmeier, olkaa hyvä. Ähm, Kiitoksia. Kiitoksia tästä mielenkiintoisesta esityksestä. Minäkin huomaan aina että täällä valiokunnassa, erityisesti palaamme aina Italian asioihin ja toteamme, että me olemme maassa, joka ei ole Italian rajanaapurin, mutta kuitenkin meillä on paljon italialaisen rikollisuuden kanssa ongelmia ja kärsimisen vaikutuksista. Ja sitten Tsekin raja-alueella, jossa etsimme Tsekin hallituksen kanssa yhdessä ratkaisuja sen suhteen, miten vaikka vietnamaiset järjestyneen rikollisuuden järjestöt huumemarkkinoilla toimivat ja miten voidaan sitten meidän alueellamme toimia vastaan sekä Tsekin, Tsekin että Saksan alueella. Ja nyt teille kysymys. Onko Europolissa jotain tietoja siitä, että miten on valmius yhteistyöhön eri aasialaisten alueiden kanssa olemassa, kun puhutaan niiden alueiden järjestetyn rikollisuuden vastaisesta taistelusta vaikka varojen jäädyttäminen tuloista, jotka on saatu EU-sta, kun on menetty sinne niiden talouteen jo mukaan, kun tavallaan se näin rahanpesulla parannetaan heidän talouttaan, vaikka kaikki on saatu rikoksen tuottona vakavista rikoksista, niin tämä on vaikea mm, kierto joka on vaikea keskeyttää, joten kysyisin tässä, tarvitaanko tässä myöskin ulkopoliitti, ulkopoliittisia eikä pelkästään turvallisuuspoliittista yhteistyötä, siis urva, ulkopolitiikan ja turvallisuuspolitiikan välistä yhteistyötä, kun puhutaan vaikka yhteistyöstä Vietnamin tai Kiinan hallituksen kanssa, jotta voimme sitten toimia tehokkaammin muiden hallitusten kanssa, vaikka Tsekin hallituksen kanssa, jotka ovat jo kertoneet meille selkeästi, että Vietnamin taholta ei ole paljon yhteistyöhalua näkyvissä. Kiitoksia. Sitten edustaja Porselliin, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia Europolille tehdystä työstä, joka on hyvin, hyvin mielenkiintoista. Uhan arviointi. Mietinkin tässä, että miksi tässä katsotaan pelkästään 2013, vaikka 2011 nyt ei ollut tässä mukana. Ja kuitenkin uhan on varmaan joku tällainen ennakoiva vaikutus, mutta en usko, että tämä arviointi, joka tässä on tehty, niin onko tämän avulla, tämä aikaisemman arvion avulla saatu uusi tietoisuus aikaiseksi. Joka aika Italiaa. mafia, mafia katsottiin tavallaan niin kuin Etelä-Italian ongelmaksi ja Pohjois-Italia aliarvioi tätä ongelmaa selkeästi. Kuitenkin sitten tietäen tai tietämättään huomattiin, että ovat kyllä aika hyvin juurtuneet heidänkin alueisiinsa ja talouden rakenteisiin. Erityisesti Entrangeta, joka on hyvin levinnyt muuallekin Eurooppaan sillä on hyvin erityislaatuista toimintaa tietenkin. Niin kysynkin tässä, että onko, onko nyt Euroopassa erilainen tietoisuus näistä asioista ja voimmeko puuttua asioihin erä, eri tavoilla? Vai aloitetaanko nyt tässä vuodesta nolla? Onko kaikki vielä aivan alussa? Kiitoksia, edustaja Porcellino. Ennen kuin annan vastauspuheenvuoron haluaisin kiittää Europolin virkailijoita, koska tämä työ on ollut meidän valiokuntamme kannalta hyvin tärkeää. Myöskin Europolin johtaja on aina ollut hyvin valmis saapumaan valiokuntaamme ja aikaisemmatkin arvioinnit järjestetystä rikollisuutta ovat esitelleet täällä 2011. Vaikka tämä tulee vähän myöhässä, tämä työ, mutta kuitenkin juuri edustaja Porselinin huomautus oli ihan oikein. Me olemme huomanneet Italiassa, että aika usein on aliarvioitu poliittisen tahon toimesta näitä mafian etuja, eikä tavallaan ole sääntelyn toimesta puututtu tähän ongelmaan tarpeeksi voimakkaasti. Ja kuitenkin se, mitä nyt on nähty aikaisemmin Italiassa, eli puhuttiin oikeastaan vain Itä, Itä, Etelä-Italian ongelmasta silloin, niin huomasimme sitten myöhemmin, että se tapahtui Etelä-Italiassa, oli tavallaan ensimmäinen osa investointiketjua, joka johti sitten Pohjois-Italiaan loppujen lopuksi. Ja se nähtiin, että sitä aliarvioitiin. Ettei pelkästään tämä alueellisuus ollut se ainoa aspekti siinä. Ja minusta tuntuu, että Euroopassa on tapahtunut vähän sama asia. Eli mafia terminä ei tarkoita pelkästään Nostraa. Te totesitte oikein täällä, että täällä on erilaisia toimijoita, erilaisia rikollisia toimijoita – Italiassa, jotka ovat pelkästään alueellisia. Sacra Corona Unita, joka on puljasta. Se, mutta sillä on kuitenkin huomattavasti etuja muuallakin Italiassa. Sama koskee Cosa Nostraa ja Camorraa myöskin, ja Nantrangetaa. Totta, ilman muuta Natrangeta on maailman vahvin tai voimakkain rikollisjärjestö. Viime kokouksessahan mehän puhuimme tästä ja teimme hyvin tarkan esityksen asetusta, mikä on Natrangetan merkitys Euroopan rajojen ulkopuolella. Kuinka he pyrkivät luomaan huumekauppaa kolompialaisten kanssa – yhdessä meksikolaisten kanssa. Juuri eilen pidettiin yksi kaikkein tärkeimmistä pakoilevista pomoista Kolumbiassa. Eli tässä on tavallaan muissa maissa aliarvioitu tätä ongelmaa. Eli mafiassa puhutaan useista eri asioista, ei pelkästään Kosanostrasta Italiassa, vaan mafia tarkoittaa todellakin valtavaa kirjoa erilaisia järjestöjä. Mafiassa on myöskin afrikkalaistakin rikollistoimia nigerialaisten kanssa. Venäjän, Kinäjän ja, Venäjän ja Kiinan ja Japanin järjestetyn rikollisuuden kanssa tehdään myöskin yhteistyötä. Erityisesti juuri 2011 heinäkuussa – nähtiin, että täällä oli neljä erilaista rikollisjärjestöä, jotka ovat olleet tavallaan uhanneet USAn kansalaisten turvallisuutta. Japanin mafia on, ja Kamorra ovat mukana. Kun olimme Washingtonissa huhtikuussa, toukokuussa, niin silloin näemme sen, että ei saa aliarvioida myöskään sielläkään Natrangetan toimintaa. Eli ongelma ei koske pelkästään Italiaa, vaan tässä on liikaa keskitty Italian tapahtumiin. Ja juuri Italiassa Natrangeta toiminnan leviäminen Saksaan on hyvä esimerkki tästä. Siellä tapahtui hyökkäys, joka on kohdannut, kohdannut tai kohdistunut Saksan sosiaaliseen ja taloudelliseen rakenteeseen. Se, mitä tapahtui Kölnissä, nämä Kalabrian klaanit, natrangetistit hyökkäsivät siellä ja he jatkavat siellä edelleenkin toimintaansa. Joten kiitokset tästä työstä. Tämä on hyvin tärkeää työtä ja toivotan, että tässä todellakin jäsenvaltioiden taholta sitouduttaisiin siihen, että Europol pystyy tutkimaan näitä asioita. Europol on sellainen rakenne, joka pystyy vielä paremmin vastaamaan näihin asioihin kuin jäsenvaltiot. Ja olemme nähneet, että Europol on kehittänyt hyvin tärkeää toimintaa. Ja me olemme nähneet myös täällä parlamentissa. Eli jos tapahtuu vaihtoa, tietojen vaihtoa jäsenvaltioiden kesken, niin se on hyvin tärkeää juuri myöskin Euroopan työn puitteissa, jota te teette. Mutta meidän pitää jatkaa tätä. Tehdä jokaisessa jäsenvaltiossa omat poliittiset ratkaisut tähän. Nyt annan puheenvuoro vielä Europolin edustajalle. Voitte vastata kollegoiden esittämiin kysymyksiin. Olkaa hyvät. Kiitos ensinnäkin herra Jakolinelle. Kyllä, epäilemättä, jos meidän pitäisi keksiä jotain ideoita, niin ne olisivat tar- tavallaan peili äh, Krim-valiokunnan ehdotuksesta mielestäni ensimmäinen askel on tunnistaa mafia tyyppinen rikollisuus, joka on erilaista kuin järjestäytynyt rikollisuus. Tämä on yksi isoimmista ongelmista, sillä kun pitää vakuuttaa poliisivoima ö, käyttämään, käyttämään varoja johonkin tiettyihin tutkimuksiin, niin silloin pitää ö, aloittaa jollain rikosesimerkillä on todella, todella vaikea muissa maissa saada poliisiviranomaisia kiinnostumaan tutkimusten aloittamisesta. Tämä on siis konteksti, tämä on siis perusväline. Jos tämä saadaan toimimaan, niin sen jälkeen voi puhua kaikesta muusta. Mutta ennen kuin, ei, ennen kuin tunnistetaan, että mafiatyylinen rikollisuus on erilaista kuin järjestetyn rikollisuus sinällään, ei voida tehdä minkäänlaisia edistysaskeleita. Europol on ollut todella aktiivinen näissä asioissa. Sitten herra Kirkhopelle, toivottavasti äänisin tämän sukunimenne oikein. Ensimmäinen huomionne, nimittäin Europol on rakennettu niin, että meidän väylämme – väylämme kansallisiin viranomaisiin on tämä Europolin kansallinen yksikkö. Eli kun ö, meillä on tutkimus, me otamme yhteyttä kansallisiin viranomaisiin ja ne ovat yleensä ministeriötasolla. Ne, siellä sitten kansalliset viranomaiset tunnistavat, kuka on oikea taho. Ja jos tutkimus on jo aloitettu ja me saamme tiedot kansalliselta poliisilta, kansallinen poliisi ottaa yhteyttä kansallisen yksikön, Europolin kansallisen yksikön ja kansallinen yksikkö ottaa yhteyttä Europolin. Eli tietojenvaihto kirjataan järjestelmään ja meidän on helppo fyysisesti seurata tietojen kulkua. Mikään järjestelmä ei tietenkään ole täydellinen, mutta minulla on ollut tähän mennessä vain myönteisiä kokemuksia tästä järjestelmästä. Toinen kysymyksen oli erityisen mielenkiintoinen. Puhuitte eri liike-elämän rakenteista. Tämä on tärke- iso ongelma tällä hetkellä. Todellakin satoja ihmisiä saattaa olla töissä pizzerioissa, ravintoloissa, joissa, ja siellä ollaan täysin, ei tiedetä ollenkaan, että on kyse rahanpesusta. Tämän takia tietojenvaihto on tärkeää. Usein joissakin näissä ryhmissä ei ole tietoja ollenkaan, tietojenvaihtoja ei tapahdu ollenkaan. Jos joku ei sitten mene erikseen ulkomaille ja sano, että varokaa, tämä ravintola liittyy järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Tuossa maassa ei ikinä tiedettäisi siitä, kun nämä rikolliset lähtevät Italian ulkopuolelle, he ovat valkokauluksisia, he ovat liikemiehiä, eivätkä rikollisia enää. On tärkeää painottaa, että joissakin maista, joissa ei tiedetä näistä järjestöistä tai joissa tämä uhka arvioidaan pieneksi, mikä taas liittyy siihen, mitä Robert Bonserino sanoi. Tämä oli tilanne 20 vuotta sitten. Mitä on tärkeää ymmärtää tässä yhteydessä on se, että nämä ihmiset, nämä rikolliset, niillä on heillä on paljon varallisuutta ja he saavat jalan oven väliin varallisuuden takoja sitten kun jalka on saatu oven väliin ja valkokaulusrikolliset tulevat peliin, niin ensiksi tulevat valkokaulusrikolliset ja sitten tulevat muut perässä. On vaikea tässä vaiheessa päästä näistä, heistä eroon. Nyt sitten kun otan Europol-hattuni pois ja laitan italialaisen poliisin hatun päähän, niin, sanon, että minä tulen Venetsiasta Pohjois-Italiasta. Tilanne oli aivan sama 20 vuotta sitten siellä. Siellä sanottiin, että eihän tällaista tapahdu meidän alueellamme. No se on kyllä virhearviointi. No, Mietikää, tällaista tapahtui Italiassa. Me puhumme samaa kieltä saman maan sisällä. Ja sitten kun nämä rikolliset lähtevät aivan eri kontekstiin, eri maihin, jossa ei tunneta mafiaa ollenkaan, paitsi ehkä tai elokuvan perusteella. Nämä, tämän takia juuri asiantuntemus ja koulutus on tärkeää. Meidän pitää kouluttaa eurooppalaisia poliisivoimia tunnistamaan nämä merkit niin, että voidaan estää tätä rikollisuutta asettumasta talouksi. Jos vuosia myöhemmin vasta ryhdytään toimiin, niin silloin on yleensä liian myöhäistä. Toivottavasti olen vastannut kysymyksiin. Annan puheenvuoron kollegalleni. If you allow us, then we will share the answers. Niin, jos teille sopii, voimme jakaa nämä, nämä vastauspuheenvuorot. Näin. Minä kommentoisin tätä jengi, rikollisjengi kysymystä, eli suurimmat sellaiset. Ensinnäkin järjestäytyneen rikollisryhmän uhka. Se ei määräydy sen jäsenten lukumäärän mukaisesti. Ehkä on ollut suuria rikollisryhmiä. Ne 3600 on ollut suurimpia rikollisryhmiä. Me olemme nähneet, että rikollisuuden kuva on muuttunut. Nyt on hyvin vaikea määritellä, kuka on mukana ja kuka on vain liittynyt linkkiytynyt siihen. Eli tämä on tietty rikollisryhmä ja jotkut maksavat sitten tai tekevät töitä niin, että ne maksusta varastavat autoja tai väärentävät asiakirjoja. Eli e, tällä hetkellä ne muuttavat myös alaa, nämä rikollisryhmät. E, Ensin toimitaan jollakin alalla ja sitten mennään vaikkapa huumekauppaan. E, eli tämä on yhä vain vaikeampaa määritellä näiden rikollisryhmien kokoa, mutta voimme sanoa, että mafiatyyppinen järjestäytynyt rikollisuus – niiden toiminta on liiketoimintatyyppistä, eli siinä käytetään nämä markkinoiden mahdollisuuksia, ja tämä tietenkin on meille uhka. Mitä tulee sitten mafia-tyyppisen nimitykseen, siitä jo kommentoitiin. Meille on tärkeää, että me ymmärrämme, meillä on yhteinen käsitys siitä, mitä on meneillään, ja tämä mainittiin jo. Yksi ominaisuus näissä rikoksissa, tämä on nähnyt, näkynyt myös äh, uhan arvioinnissa, että meillä on uuden tyyppisiä äh, muotoja, jotka eivät koske välttämättä kansalaisia. Jos äh, katsotaan vaikka väärennöksiä tai petoksia, ähm, arvonlisäveropetoksia, tietenkin ähm, hallituksilla ei ole resursseja puuttua näihin. Eli tietoisuuden pitää tulla todellakin ylätasolta lainvalvonta tasolle, eikä kadulta, missä kansalaiset valittavat rikoksista. Ja meillä pitää olla yhteinen käsitys siitä, mikä on mafiatyyppinen järjestö, varsinkin kun puhutaan rahavaroista uhka liittyy valtaviin äh, varoihin, joita näillä ryhmillä on. Ja tämä äh, ta- tarkoittaa myös sitten äh, varojen perintää ja takavarikointia, joka liittyy asiaan. Ja tämä johtaa myös hyvin vaikeaan kysymykseen, jonka Rova Holmeier esitti Aasian maista – meidän oikeudelliset puitteemme eivät mahdollista suoraa yhteistyötä niiden maiden kanssa, joiden kanssa me emme ole saaneet aikaan yhteistyösopimusta. Joissakin tapauksissa se on todellakin harmi, koska menemme rajojen yli ja silloin pitäisi pystyä tekemään yhteistyötä niiden maiden kanssa, jotka saattavat olla jäsenvaltioita tai sitten Interpolin kanssa, mutta vaikea ryhtyä, ryhtyä suoraan yhteyteen. Meillä ei ole pal- paljonkaan yksittäisiä tapauksia eikä kokemuksia, e, eikä tästä varmaankaan syntyisi perusteltua vastausta, joten en todellakaan voi vastata tähän. Meillä on joitakin onnistuneita yksittäistapauksia, en voi kertoa tämän perusteella kokonaiskuvasta. Ja sitten vielä yksi kysymys, olkaa hyvä. Indeed. Todellakin. Tätä työtä olisi pitänyt tehdä jo kauan sitten, mutta minun täytyy sanoa, että tulin Europolin töihin vuonna 2007, siirryin Napolista siis Europoliin ja tulin siis ihmiskauppaa käsitteleväksi projektipäälliköksi ja ensimmäinen tapaus, jota me silloin käsittelimme, oli sellainen tapaus, joka käsiteltiin, äh, lähetettiin meille vuonna 2011. Eli vuonna 2011 ensimmäisen kerran saimme tapauksen, joka liittyy järjestäytyneen rikollisuuteen Italiassa, Europolissa siis. Kuten tiedätte, meillä on tämä Euroopan tiedustelusykli ja Europolin pitää asettaa prioriteetit tiedustelun perusteella. Jos 90 prosenttia tiedustelussa koskee väärentämistä, niin silloin Europol keskittää huomionsa väärentämiseen. Kun minä tulin Europoliin, Italian järjestäytyneistä rikollisjärjestöistä ei ollut minkäänlaisia tietoja. Tietojen puute, puute siis Italian ulkopuolella oli ehkä yksi syy. Joskus sitten lainvalvontaviranomaiset eivät ajattele, eivät huomaa lähettää näitä tietoja Euroopalle. Nyt tilanne on muuttunut. Kun aloimme saada Europolin pelon tietoja ja silloin kun tämä komitea alkoi tehdä työtään, niin silloin huomasimme, että Tämä on todellakin prioriteetti. Euroopan parlamentti keskittyy tähän järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Ja tämä riitti että aloi siihen, että aloitimme yhteistyön jäsenvaltioiden kanssa. Saksa esimerkiksi tukee vahvasti tätä aloitetta. Saksa on ollut vahva tukija, sillä siellä on tehty kyllä hyvin rankkoja kokemuksia, kerätty hyvin rankkoja kokemuksia italialaisen rikollisuuden suhteen. Öö, luultavasti muutaman vuoden kuluttua tietoisuus on vielä suurempaa, mutta se valitettavasti ei ole minun avahallinnassa, niin toivottavasti seuraavan kerran, kun puhumme tästä, voin raportoida operatiivisista tuloksista. Jo me todellakin teemme tutkimuksia jo nyt, mutta ne ovat vielä aikaisessa vaiheessa, joten en voi vielä tavallaan tässä hurrata menestystä. Kiitos. Kiitoksia. Haluatteko vielä puheenvuoron? Olkaa hyvä. No en nyt puhu tässä 25 minuuttia, vaikka se niin paljon meillä onkin vielä aikaa tässä kokouksessa. On hienoa, että me saimme nämä asiantuntijat tänne. Ensiksikin paikallisten poliisivoimien kouluttaminen, olen sitä aivan samaa mieltä. Alue, jota minä edustan, muutama kesä sitten tuolla alueella, niin minä vietin aikaa eh, poliisivoimien keskuudessa siellä ja, ja siellä oli äh, toimiston seinällä äh, ulkomaisten poliisivoimien numerot, sellainen lappu siellä oli. Ja siellä itse asiassa siinä lapulla oli naapurikaupunkien ö, poliisi, to, poliisin numerot, eikä ollenkaan ulkomaisia numeroita. Todellakin siellä paikalliset poliisit tarvitsevat koulutusta aivan oikein. Mainitsette asiantuntijat, nämä spesialistit, jotka tekevät töitä rikollisryhmille. Voisitteko näistä fasilitaattoreista tai eh, näistä kätyreistä, hämyistä kätyreistä kertoa, mi- miten ne tekevät töitä. Nämä naiset ja miehet, niillä on kyllä, heillä on paljon valtaa. Sitten toiseksi, tämä on valtava määrä rahaa, joita jota mafiatyyppisillä järjestöillä on, missä nämä varat ovat, missä pankeissa, onko se eurooppalaisista pankeista, ö, suojelemmeko me itse asiassa näitä, näitä varoja. Tärkeintä on, kuten sanoitte, se, että tietoisuuden pitää alkaa ylhäältä. Euroopassa 28 valtion päämiestä tai pääministeriä joutuu loppujen lopuksi sanomaan, että tämä on prioriteettimme, mutta mit, miten päästään tähän tilanteeseen, se on hyvin vaikeaa. Tarvitsemme julkista yleistä tietoisuutta ja siksi valiokunnan, valiokunta on erittäin tärkeää. Toivottavasti webstreamin kautta saamme yhteyden yleisöön. On aivan naurettavaa, olisi aivan naurettavaa, jos emme tekisi jotakin. Jos sitten ihmiset ovat tietoisia tästä niin, ja saamme 28 ö, valtion päämiestä herätettyä ja ryhtymään toimeen, niin se on valtava saavutus. Kiitos. Your last question. Aloitan tästä viimeisestä kysymyksestä. Todellakin juuri tämä. Tästä syystä olemme täällä ja siksi teemme uhkakuva-arviosta myös julkisen version. Meidän pitää kasvattaa tietoisuutta, mutta kyse ei ole pelkästään vaan yleisöstä. Tämä hyvä esimerkki niin, sieltä Englannista oli oikein mielenkiintoinen. Todellakin pitää, pitää pitää, pitää herättää tietoisuutta ja esimerkiksi minulle on tämän uhkakova arvion jälkeen jo kolmesti soitettu ja on sanottu, että no meillä on täällä tällainen italialainen ravintola ja siellä ikinä kukaan syö, mutta silti se on kyllä edelleen kukoistaa. Ja näin sitten voidaan aloittaa tutkimuksia, jotka johtavat pidätyksiin ja sitten näistä pidätyksistä sitten kerrotaan lehdistössä ja näin sitten suuri, suuri yleisö saa tietää, tai ja meidänkin kaupungissammekin on italialaista mafiaa. Nämä asiat ovat myös yhdistyneessä yhdistyneessä kuningaskunnassa tärkeitä Siellä esimerkiksi, esimerkiksi teillä on yksi mafiapomo pidätetty ja hänet on luovutettu sitten Italiaan ja näin löydettiin eräs ravintola, joka, joka on myös rahanpesun keskus. Näin voimme siis todellakin saada tietoisuuden menevään ylimmälle poliittiselle tasolle asti. Toiseksi koulutus. Nämä signaalit ovat hyvin tärkeitä, nämä viestit. Meidän pitää tunnistaa soluttautumisen merkit. Jos ihmiset eivät tiedä, mitä merkkejä etsiä, he keskittyvät väärin asioihin. Jos esimerkiksi on nopeita, on tällaisia yrityksiä, ravintoloita esimerkiksi, jossa on nopeita kassavirtoja, niin yksi tärkeimmistä merkeistä, jota pitää tarkkailla, on se, että jos ravintola on aina tyhjä ja se on aina silti auki ja se on ollut olemassa jo kymmenen vuotta, niin jostainhan siihen sen rahojen pitää tulla. Mitä sitten tulee varallisuuteen? Tämä varallisuus on valtavaa. Jos tarkastellaan esimerkiksi Kalabria, joka on yksi köyhimmistä alueista Italiassa, niin siellä toimivat rikollisryhmät ovat yksi ja maailman rikkaimmista nämä mm, kysymys sitten, miljoonan dollarin kysymys on, että missä nämä varallisuudet ovat. Kiinteistö on yksi tärkeä, tärkeä tekijä. Kiinteistöt, kiinteistöt nähdään edelleen yhtenä hyvänä tapana viedä tämä raha reaalitalouteen jotenkin sitten tämä raha saadaan vietyä takaisin pankkijärjestelmään, mutta silloin rahasta tulee tietenkin jäljitettävää. Näille rikollisryhmille on, ovat tässä suhteessa juuri nämä kätyrit tärkeitä. Eli nämä ovat ihmisiä, jotka eivät ole suoranaisesti jäsen, jäseniä näissä ryhmissä, mutta, mutta he luovat silti näiden rikollisryhmien varallisuutta näille ryhmille varallisuutta. Ja tämä on yksi tämän, tämän rikosmuodon ö, vaarallisimmista tekijöistä. Siis jos nämä rikollisryhmät saavat osuuksia esimerkiksi isoissa yrityksissä, heitä ei kiinnosta heitä ei kiinnosta siis yritys sinällään, vaan sen liiketoiminta. Esimerkiksi jos franchising-yritykseen päästään sisään tai isoon IT-yritykseen, niin silloin nämä rikollisryhmät ottavat yhteyttä notaareihin, asianajajiin, sijoittajien juuri tämä verkosto luo varallisuutta mafiaryhmille. Joissakin tapauksessa nämä tällaiset verkostot voivat olla orgaanisia, Eli niissä saattaa olla jo tiettyjä ihmisiä, jotka ovat hyvin ää, ähm, äh, yrittäjiä, y, hyviä yrittäjiä. Joissakin äh, tapauksissa nämä ihmiset taas ovat palvelun tarjoajia. Äh, he tarjoavat palveluita yleisellä tasolla. Jos ajattelemme esimerkiksi tällaisia toimistoja, tällaisia yrityksiä, jotka lähettävät rahaa ulkomaille – Jotkin näistä yrityksistä ovat tällaisten fasilitaattoreiden hallussa ja rikollisryhmät, jotka, joiden pitää pestä rahaa, vievät rahansa tällaisiin yrityksiin ja nämä yritykset pesevät sitten rahat. Nämä yritykset ovat silloin palveluntarjoajia. Ne, nämä yritykset eivät ole liityksissä tiettyyn ö, rikollisryhmään, esimerkiksi Italian tai Venäjän mafiaan. Ö, itse asiassa Okta 1213 uhka-arviossa tunnistetaan rahanpesu yhdeksi tärkeimmistä tekijöistä ja siinä keskitytään ennen kaikkea tähän aspektiin. Europolin tämänhetkisistä tapauksista voidaan nähdä, että joitakin pankkeja on mukana, mutta en voi puhua näistä tutkimuksista, koska ne ovat juuri meneillään. Tärkein oppi meille tästä on että oli lainsäädäntö miten hyvää tahansa, nämä rikolliset ovat, ovat ammattilaisia ja he löytävät aina tapoja hyödyntää lainsäädäntöä. Eli me tarvitsemme jäsenvaltioista tuoretta tiedustelutietoa. Mitä enemmän saamme tiedustelutietoa, sitä enemmän voimme edistää tietoisuutta äh, poliisiviranomaisissa – voimme sanoa, että tieto saattaa olla vanhentunutta esimerkiksi, ja ita, italialaiset ryhmät esimerkiksi siirtyvät matalariskisiin rikollismuotoihin. Jos esimerkiksi rikollinen on aikaisemmin joutunut vankilaan huumekaupasta. Hän vankilasta vapauduttaa luultavasti siirtyy muuhun rikollismuotoon. Toivottavasti pystyn näin vastaamaan kysymyksiin. Kiitos. I think what is important if we want to be successful is here that we... Niin, tässä pitää todellakin pyrkiä muuttamaan tilannetta ja että muutamme lähestymistapaamme selvintäen rikollisen rikoksen sisältöä, että ymmärrämme järjestön rikollisuutta paremmin sisällöltään. Eli me pitää ymmärtää toimintaa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että emme tutki pelkästään rikoksia, vaan katsomme kuinka mitkä ne toimivat ja mitkä ovat rahavirrat. Ja tällä hetkellä mä en tiedä, minne rahat menevät. Tämä on suuri ongelma. Emme voi menestyä, jos emme tiedä, missä ne ovat. Totta kai Europolissa voidaan tehdä tämä asia, jos kerätään tietoa. Mutta mikä jäsenvaltio ei voi toimia yksin? Tätä ongelmaa ei voida hoitaa ilman, että saan tieto tähän näin liittyen. Eli nyt perimme johdonmukaisesti keräämään tietoa, analysoimaan sitä ja sitten antamaan tämän analyysin tulokset jäsenvaltioille, jotka sitten hekin voivat näin paremmin ymmärtää ongelman ytimen ja koordinoitusti vastata siihen. Eli pitää muuttaa tavallaan paradigmaa. Kiitoksia. Kiitoksia, jos ei muita kysymyksiä ole. No niin, kiitän Europolin edustajia, herra Rauschenbachia. Ah, olkaa hyvä, teillä on vielä puheenvuoro. Thank you, uh, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen todella pahoillani. Minä olin äh, myöhässä, enkä oikein pystynyt kuulemaan äh, tämän aamuisia esityksiä, mutta äh, sen pohjalta, mitä juuri kuulin ja mitä olen lukenut, erittäin mielenkiintoinen aihe. Minä, minulle tuli mieleen, kun näette puhuitte järjestäytyneen rikollisuuden liiketoiminnasta. Al Capone, hänet saatiin kiinni veronkierrosta. Ja minun mielestäni te menette tässä aivan oikealle tielle. Yksi niistä alueista, joista olen ollut erityisen kiinnostunut varsinkin tiedustelutiedot, jotka liittyvät rikoshyökkäyksiin ja erilaisiin yhteyksiin rikollisryhmien välillä. Haluaisin tietää hiukan lisää siitä, oletteko käyttänyt ballistista tiedustelutietoa eh, näissä asioissa, mitä on saatu tällä alalla eh, selville ajatellen järjestäytynyt rikollisuutta um, the, the activities of Europol, they reflect the priorities of the most... Uh... Europolissa me katsomme kaikkien tärkeimpiä ongelmia, joita tällä hetkellä jäsenvaltiolla on järjestörikollisuuden ja terrorismin suhteen. Joten aserikollisuuteen emme ole kauheasti keskittyneet tähän mennessä. Mutta tämä osaneuvosto kesäkuussa mainitsi myöskin sitten tuliaseiden, käsiaseiden salakirjoituksen. Joten meidän pitää luoda tähän käsiaseisiin myöskin oma prioriteettimme. Ja kuten ollaan nähty unionin politiikan kentällä, niin meidän pitää sitten luoda toimintaohjelmia, joita pitää sitten uudistaa. Ja uudistaa näiden ohjelmien puitteissa kastaa myöskin varmaankin tiedostotietoa liittyen pallistiikkaan. En tiedä, kuinka ne tehdään komission kanssa yhteistyössä vai jäsenvaltioiden kanssa. Joten katsotaan sitten. Mutta tässä on varmaankin mielenkiintoinen aihe tulossa. Grazie. Kiitoksia. Kuten totesin jo, kiitän teitä, että tulitte paikan päälle. Kiitokset tehdystä työstä. Kiitoksia Rauschenbach ja Elero, että tulitte tänne. Ja kiitokset myöskin Euroopan johtajalle, ja että hän tukee tällaista toimintaa. Ja toivottavasti tulevaisuudessakin voitte käydä parlamentissa, koska näin saamme tärkeää tietoa teiltä. Tämä auttaa meitä jatkossakin. Sitten seuraava kokous on 9. syyskuuta Strasburgissa kello 19.20.30. Kyllä sihteeristö kertoo teille vielä, missä salissa tämä on. Nyt vain toivon teille hyvää lomaa. Levätkää hyvin. Tapaamme sitten täällä taas päättäväisempinä ja vahvempina, jotta voimme sitten toimia kohti täysistuntoa joka on lokakuun täys.